sä uh, uh, arvamus, millä... Nyt yritämme uudelleen. Eli siis tämä lausunto, josta tänään keskustelemme, on osoitettu ympäristövaliokunnalle. Ja siellä laaditaan mietintö joka koskee muutosehdotusta direktiiviin meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta. Tarkoitus on mukauttaa direktiiviä Marpol 6 sopimuksessa olevan liitteen vaatimuksiin. Kyse on meren, kansainvälisen merenkulkujärjestön sopimuksesta. Ja haluaisin mainita, että vaikkakin kuudes liite jo vuonna 2008 hyväksyttiin, niin valitettavasti komissio antoi ehdotuksensa muuttamisesta vain pari kuukautta sitten. Ja nyt huolimatta siitä, että tarvitaan äh, meriliikenteen polttoaineiden tiukempia äh, määräyksiä, jotka on jo tulleet voimaan vuonna 2010 siis osa niistä on jo tullut voimaan ja loput tulevat voimaan 2012 alkupuolella, niin keskustelut jäsenvaltioissa ennen 2008 kestivät kauan. Ja noissa keskusteluissa myöskin otettiin huomioon kaikkien eri eturyhmien edut – ja niiden keskustelujen perusteella laadittiin yhteinen lausunto siitä, että jotain on tehtävä ilmanlaadun parantamiseksi ja alusten aiheuttamien saasteiden vähentämiseksi, koska alusten aiheuttamat saasteet olivat määrältään kasvamassa suuremmaksi kuin muut. Viro ja Latvia eivät ole ratifioineet, en oikein tiedä, että miten tämä vaikuttaa Suomen ja Viron ja Latvian väliseen laivaliikenteeseen, miten siellä näitä vaatimuksia säädetään. Mutta joka tapauksessa on sellaisia kohtia, että on sanottu, että ei tässä oikein nyt ymmärretä, että mitä tässä on tarkoitus tehdä. Minäkin voisin noudattaa tätä retoriikkaa, jos olisin ja harrastava poliitikko. Kyllä voitaisiin tässä tehdä paljon parempiakin asioita, mutta meidän pitäisi käyttäytyä tässä vastuullisesti ja edistyä sen perusteella, mistä, minkä puolesta olemme äänestäneet. Jos halutaan, että EU otetaan vakavasti kansainvälisissä järjestöissä jos nämä joka tapauksessa IMON säännöt tulevat vuonna 2011 voimaan. Me emme voi mielestäni ehdottaa, että uusia vaatimuksia lykätään. Ja tarkistus numero neljä. Niin komission ja jäsenvaltioiden olisi erityisesti pitäydyttävä toteuttamasta toimia sellaisia yrityksiä vastaan, jotka aidosti pyrkivät noittamaan määräyksiä. Sitten se, että tässä pyritään päästöjen vähentämisellä parantamaan ilmanlaantua ja kaikilla merialueilla EU:ssa pitäisi noudattaa samoja sääntöjä, myös sellaisia alueita, jotka ei kuulu niin kutsuttuihin SECA-alueisiin, SECA-alueisiin. Jos haluamme torjua ilmastonmuutossa, ei ole muuta vaihtoehtoa ja tarkistus kaksi koskeekin tätä asiaa. Myöskin alusten polttoaineiden hintojen nostaminen voisi johtaa siihen, että rahtia siirretään tieliikenteeseen ja siksi tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Tutkimustulokset ovat kahdenlaisia. Toiset sanovat, että että rahti todennäköisesti siirtyisi teille, me toiset sanovat jotakin muuta. Minä en tue komission ehdotusta siitä, että pitäisi kokonaan kieltää sellaiset polttoaineet, joissa rikkipitoisuus on yli 3,5 prosenttia. Minun mielestäni tämän pitäisi koskea vain sellaisia polttoaineita, joita alukset käyttävät eikä sellaisia polttoaineita, joita alukset kuljettavat. Sitten pitäisi edistää nesteytetyn maakaasun käyttöä. Ja on myös huomioitava uudet turvallisuusvaatimukset, jotka ovat muutaman vuoden kuluttua tulossa voimaan. Tämäkin on pidettävä mielessä. Meidän täytyy turvattava kansan terveyttä ja siksi minä ehdotan sitovampia vaatimuksia myös muille merialueille ja kaikille matkustaja-aluksille, ei pelkästään sellaisille matkustaja-alueille, jotka liikennöivät säännöllisesti jollakin tietyillä alueilla. Tämä on tarkistuksessa yhdeksän. Lisäksi haluamme komissiolta kertomuksen siitä, miten täytäntöönpanossa on onnistuttu kuinka paljon ilmansaasteita on saatu vähennettyä ja jos tarvitaan, niin myös komission pitäisi antaa uudet lainsäädäntöehdotukset. Tämä tarkistuksessa kymmenen. Tarkistuksia on tullut yhteensä 101 kollegoilta ja yhdessä esittelijän kanssa pyrimme tekemään kompromissiehdotuksia. Tarkoitus on saada siis tiukemmat ja sitovammat säännöt myös, jotka eivät kuulu seka-alueisiin rikinoksidipäästöjen valvonta-alueisiin. Ja on myös äh, tiukka aikataulu sille, koska ehdotukset pitää antaa. Lisäksi täytyy varmistaa se, että on saatavilla vaihtoehtoisia polttoaineita, erilaisia puhdistusmenetelmiä, mutta kuitenkaan ei saa lähteä sille tielle, että välittömästi rangaistaan. Kompromissitarkistus C, tierahti. Me haluamme, että komissio antaa ehdotuksen siitä, kuinka tuetaan yrityksiä, erityisesti taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä. Kompromissitarkistus D koskee nesteytettyä maakaasua ja meriturvallisuussopimusta. Annoin myös kompromissiehdotuksen E. Siinä puhutaan muista polttoaineista tai kemikaaleista, kuten Noki. Siis tällainen kompromissiehdotus annettiin, mutta en tue sitä. Tästäkin huolimatta ymmärrän, että tämä ei olisi tarkoitus sisältyä itse direktiivin tekstiosaan, vaan johdantoosaan. Minä en siis tue tätä valmistelijana, mutta luonnollisestikin kollegat voivat kyseistä kompromissieetä tukea. Se, mitä tähän asti olen jo todennut ja perusteluista, niin joko olen hyväksynyt tai jättänyt tukematta kollegoiden esittämiä tarkistuksia. Sen näette äänestysluetteloista. Mutta joka tapauksessa olen kiinnostunut kuulemaan kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos. Itsellä. Kiitoksia sitten EPPstä, Raitala. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan äh, onnitella raportoijaa. Hän on tehnyt valtavasti työtä, hyvää yhteistyötä ja totean, että nämä kompromissiehdotukset äh, pääosin oma ryhmäni ja itsekin voin tukea ainoastaan tätä viimeistä kompromissiehdotusta EPP, enkä itse tue. Ja ensimmäinen kompromissi, niin siinä omalla ryhmällä on free vote, mutta tuota, joka tapauksessa hyvää, hyvää työtä. Tästä asiasta haluaisin sanoa sen verran, että kun edustan täällä tietysti Suomea, ja, ja tuota, Suomen kannalta tämä on erittäin ikävä päätös. Se, että on Suomen kannalta hyväksytty Imossa 2008, niin on tietysti totta. 2008 tämä maailma vaan näytti kovin, kovin erilaiselta, eikä Imossa silloin tehty taloudellisia arviointeja eikä edes ympäristöarviointeja tämän osalta. Ja nyt kun tämä virhe on havaittu, niin, niin tuota, sitä ei haluta korjata. Me tiedämme, että politiikassa virheitä ei koskaan tunnusteta ja tämä on tietysti aikamoinen ongelma. Me ollaan täällä sitten taas noin vuosi sitten päätetty, että jos liikenteen osalta EU tekee päästöistä päätöksiä, niin ne täytyy koskea koko EUn aluetta, ei vain osaa. Nyt me ollaan tekemässä kyllä jotain muuta. Aika vaikea Pohjoismaille perustella sitä, että miksi näin tapahtuu. Ja tässähän helposti niin kuin Suomenkin osalta, otan esimerkiksi Suomen, niin käy niin, että Venäjä, vaikka se on ratifioinut sopimuksen, se ei tule tätä toteuttamaan. Se tulee käyttämään vanhoja päästörajoituksia ja kuljettamaan tavarat ensin Venäjälle, josta ne sitten rekoilla kuljetetaan Suomeen. en tiedä, onko EUn viisasta kohdella muutamia pieniä jäsenmaitaan näin vai olisiko mahdollista, että olisi voitu tehdä jotain järkevämpää, esimerkiksi lykätä koko päätöstä, mutta edes nämä kompromissiesitykset niin on mun mielestäni minimi, mitä tässä pitäisi tehdä ja siksi toivon, että nämä kaikki muut paitsi tämä viimeinen, niin kompromissiehdotukset voisivat mennä, mennä läpi, jotta saadaan järkevä yhteinen ratkaisu. Thank you, for the... Kiitoksia SNTstä, äh, Helsinkiä. Chciałem także zacząć od podziękowania. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan aluksi kiittää esittelijämme tästä työstä, jota hän on tehnyt. Ja ryhmäni nimissä, sosialisti- ja demokraattiryhmän nimissä, haluan esittää useitakin kommentteja tähän direktiiviin. Me olemme sillä kannalla, että on ehdottoman tarpeellista tämän direktiivin kannalta, että se hyväksyttäisiin ja painottaisin tätä vahvasti, koska olen tässä tämän direktiivin osalta oli, kuultiin hyvin monia erilaisia äänenpainoja. Täytyy sanoa, että meidän pitäisi ottaa huomioon kaikki erilaiset argumentit, koska yhtäältä me olemme lisänneet argumentteja, jotka viittaavat tarpeeseen parantaa ympäristön laatua niin merialueilla kuin myös satama-alueilla. Ja toisaalta niin täällä liikennevaliokunnassa meidän pitäisi olla vastuussa siitä kehityksestä, jota tapahtuu liikennesektorilla mukaan lukien meriliikenne. Niinpä meidän pitäisi hyväksyä sellaisia ratkaisuja, joilla voidaan selvästi hyödyntää, hyödyttää ympäristöä. Mutta taas toisaalta niiden, pitäisi, niiden ei pitäisi johtaa sellaiseen tilanteeseen, joissa sitten maantieliikenne lisääntyy. Me katsomme, että tämä direktio on aika hyvä. Sitä on käsitelty parlamentissa syvällisesti ja nyt haluaisinkin käsitellä kompromissia. Me tuemme kaikkia viittä kompromissia, jotka hoito on ehdotettu. Me katsomme, että ne ovat todella järkeviä, järkeviä ja kohtuullisia ja me katsomme, että tämän direktiivin pitäisi kattaa kaikki alueelliset vedet, aluevedet Euroopassa. Ja sitten kun puhutaan kompromisseista, meidän pitäisi vähän viilata enemmän tätä vesiliikennekompromissia. Me olemme eri linjalla kuin, kuin esittelijämme silloin, kun puhutaan kompromissista E. Kompromissi E:n sisältö perustuu siihen, että komission pitäisi laatia uusi ehdot, uusia ehdotuksia silloin, kun puhe No me emme tässä ei spesifioida sitä aikataulua, milloin tämä pitäisi tapahtua, mutta me katsomme, että se ei ole kovinkaan suuri ongelma silloin, kun puhutaan polttoaineen laadusta ja ympäristön laadusta. Ja nämä 120 tarkistusta, joita on esitetty poliittisissa, poliittisissa ryhmissä, meillä on, olemme keskustelleet useistakin asioista, joissa puhutaan nimenomaan tarkistussa 65. Siitä puhuttiin meidän omassa porukassamme tarkistuksessa 65, jossa herrat Siile ehdottaa sitä otettaisiin käyttöön hyvin tiukka ratkaisu, eli 3,5 painoprosenttia, jota komissio ehdottaa, ja hän ehdottaakin sitten Siile, että tulisi tilalle 1,50 painoprosenttia. Tämä oli aika ristiriitainen juttu vielä tänäkin päivänä ja varmastikin me haluamme tähän vähän lisää taustaa. Ja sitten huomenna me saamme ryhmämme kannan lyöntöä lukkoon. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Van Dao. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Yhteistyö on ollut todella loistavaa eri tarkistuksista tämän ajatellen tämän päivän keskusteluja. Se, minkä esittelijä on hyväksynyt linjauksiin, ne ovat selkeitä, järkeviä ja vastaa meidän lähestymistapaa. Mitä tulee kompromissiin yksi, niin totta kai on maita, jotka ovat sitä mieltä, että eivät voi olla samaa mieltä Imon tekemän päätöksen kanssa, mutta se on vähän omituista perustelua, koska kaikki maat ovat tässä samassa veneessä. Se koskee siis kaikkia kuusi kuukautta oli aikaa esittää vastaväitteitä tai tälle päätökselle. Eli kyllä, teillä oli mahdollisuus nostaa punainen kortti ja jotkut maat ovat sen tehneetkin. Mutta ne maat, jotka valittavat tänä päivänä, voi, itkevät vähän krokotiilin kyyneleitä ja minä olen ihan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, kun hän puhuu tämän alueen levittämisestä kattamaan koko Euroopan alueen. Tässä on kyse kolmesta vyöhykkeestä muut merialueet saisivat poikkeusluvan. Jos, otetaan, jos ajatellaan ympäristöllisesti, niin tätä ei voi kyllä ymmärtää, mutta lakisääteisesti eh, se eh, on myöskin aika vaikea ymmärtää tai täysin käsittämätöntä. Eli tämä koskettaa muitakin kompromissitarkistuksia, koska tämä ei kata niitä aiheita, joita käsiteltiin tässä keskustelussa. Muuten voin seurata pitkälle esittelijän linjauksia. Se tulee näkymään huomispäivän äänestyksissämme, mitä mieltä olemme hänen linjauksistaan myös kokonaisuudessa. Vaikka ehkä englanninkieliset edustajat ryhmässämme voisivat olla vähän eri mieltä, mutta ei se ole ensimmäinen kerta. I'll resist the temptation. Nyt tässähän vähän, se on kiusaus kommentoida. Uh, Ei voi uskoa, että täällä nyt äänestettäisiin eri tavalla kuin sinun ryhmäsi, mutta kiitos puheenjohtaja. Joka tapauksessa haluaisin myös sanoa vihreiden puolesta kiitos valmistelijalle tästä työstä. Ja puhun nyt muutaman hetken tästä itse lausunnosta minulla, tai mietinnöstä. Eli se, että että pitäisikö näitä vaatimuksia sanot, laittaa itse sisältöön. No tämähän tulee jo selville Marpolista. Ja Marpolin rikkioksidivähennykset, niistä on jo keskusteltu, nehän ovat kehittyneet. Minä esitin 20 tar- tai siis 120 tarkistusta, noin on esitetty, mutta on nyt laadittu kompromissitarkistuksia. Kompromissitarkistus A, jossa puhutaan siitä, että näitä sekaalueita olisi laajennettava, on hyvä. Kompromissitarkistus B käytiin varjoesittelijöiden kokouksessa hyvin pitkällisiä keskusteluja ja me toivoimme, että saataisiin niihin aikaiseksi rakentavia tarkistuksia. Me emme voi nyt tällaisenään tätä kompromissitarkistusta tukea ja pyydämme, että meidän nimemme otetaan tästä tarkistuksesta pois. Sitten kompromissitarkistuksesta C. Emme ole samaa mieltä siitä, että jos rikko rikkiin määrää alusten polttoaineessa vähennetään, niin kaikki rahti siirtyisi välittömästi tieliiken pyörille. Me ei, ei välttämättä. Tämä ehkä siir- siinä siirrytään eri tasoilla, mutta joka tapauksessa vaikutusten pitäisi olla mahdollisimman pienet. Vihreät ovat esittäneet kompromissitarkistuksessa, että pitäisi tukea vaikkapa Marko Polo-rahoituksen käyttö kautta niin, että tällainen kehitys estetään. Kaikenlaisia liikennemuotoja pitäisi tukea, jotta voidaan äh, niin tietyllä tavalla jakaa nämä kustannukset, ulkoiset kustannukset paremmin. Sitten kompromissitarkistus D, joka koskee nesteytettyä maakaasua. Sillä voisi todellakin olla etuja verrattuna nykyisiin polttoaineisiin, joita käytetään merillä. Ja Marko Polon rahoitusta voitaisiin myöskin tässä kohtaa käyttää LNGn edistämiseksi. Eli puheenjohtaja, me pyydämme, että tässä on kohta kohdalta äänestys, jotta me voimme tukea LNGtä erityisesti Marko Polon rahoituksen käyttämisen osalta. Ja lopultakin vihreät katsovat, että kompromissi Etä kannattaa mieluusti tukea. Kiitos. Mistä? Herra Kuun. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme huomanneet tästä keskustelusta jo, että totta kai kun en erilaisia ää, äh, rajoituksia, ää, äh, rikkirajoituksia ää, äh, näillä alueilla myös meidän oman poliittisen ryhmämme sisällä on erilaisia käsityksiä. Ja ne varmasti liittyvät kulloisenkin taloudelliseen, taloudellisiin kansallisiin etuihin. Emmekä me sitä saa suinkaan noin vaan ignoroida. Ja kun katson Suomea, niin totean, että siellä on suuria pelkoja, miten he voivat hoitaa puuteollisuutensa ja laiva, laivateollisuutensa pitää sen pinnalla, koska ainakin lyhytmatkaliikenteessä on kuitenkin merkittävä muutos tapahtunut polttoainekustannuksissa. Näin tulisi tapahtumaan. Ja nyt kun me arvioimme ja katsomme ja, ja sanotaan lyhyt meriliikenne, että se on siinä, että 16 prosenttia nousisi kustannustaso, niin jos 0,1 prosenttia olisi äh, rikin äh, rikkipitoisuuspunkkarissa sallittua, ja sallittua, niin silloin me ehdottomasti tarvitsemme, vaikka ympäristötekniset ajatukset ovat äh, mitä ovat, niin meidän täytyy arvioida sitä, että onko strategialla pohjaa tulevaisuutta silmällä pitäen vai Onko mahdollisesti sitten niin, että tapahtuu valtavia muutoksia eh, näissä, eh, eh, jotka tapahtuisivat, menisivät väärään suuntaan? Ja luulenkin, että on välttämätöntä, että olemme selvillä siitä, että meillä on vain kolme vuotta aikaa. Tämä on ollut erilaisia kuulemistilaisuuksia siitä, mitä teknisiä mahdollisuuksia ylipäätään on olemassa jotta tässä, tässä pystyttäisiin puuttumaan peliin. Totta kai LNG nesteytetty niin maakaasu, se on tervetullut hyvin ympäristömyötäinen, vähän rikkiä, mutta meidän täytyy luoda infrastruktuuri taas, näitä alusten tankkaamista varten. Ja tämä on faktisesti jopa mahdoton. Ja sitten tämä savukasujen rekin poisto, sehän on lastenkengissä, kukaan ei pysty sanomaan, miten nykyinen laivasto voitaisiin varustaa ja siksi minä olen esittänyt tarkistuksessa 60, että tämä lyhyt merimatkaliikenne, joka on tässä kovastikin kohderyhmänä, että siitä pyrittäisiin siirtymäratkaisuun viidelle vuodelle. Ja taas valtameriliikenteessä ainakin näin tilastot ovat antaneet ymmärtää, että siellä ongelma ei olisi niin suuri, koska siellä vain puhutaan 2 prosentin kustannustason nousu. Ja ja sitten EU-jäsenvaltiot. Nämähän ovat niitä todellisia neuvottelukumppaneita IMOn e kannalta. Ei Euroopan unioni, vaan me toteutamme sen, mitä on neuvoteltu. Euroopan, eu jäsenvaltiot joutuvat varmastikin sitten pyrkimään tällaisiin ratkaisuun imossa. Se on se keskeinen ratkaiseva asia. Ja meidän täytyy löytää käytännönläheinen ratkaisu, eikä noin vain hiasta vedetty ratkaisu. Kiitoksia. Mihrova niin, Stilger. Ja sitten vielä viisi puhujaa, sitten komissio. Muistutan teitä tästä. Entekeri Rova Fleckenstein. Aber jetzt. Herr Vorsitzender. Siis herra Fleckenstein. Puheenjohtaja, minä kernaasti esittäisin, äh, esittelijälle kiitoksen hyvästä työstä, koska ensinnäkin hän on, hän on osoittanut, että meidän täytyy tehdä jotain merellä, Toisekseen tässä on käynyt selväksi, että, että tämä täytyy tapahtua koko Euroopan tasolla, eikä vain tietyillä osi, tietyissä osissa Eurooppaa. Se olisi mielekästä kolmanneksi. Me tarvitsemme jotain face-in-vaihetta, sisäänajovaihetta, niin kuin herra Kuunio jo tuossa totesikin, että tässä tarvitaan myös rahoitustukea, jotta tekniikka saadaan kehitettyä niin pitkälle, että päästään tavoitteeseen. Neljänneksi ja toiseksi viimeisenä seikkana, en ole varma, onko tämä LNG-nestetty maakaasu nyt sellainen, että se vie mitä eteenpäin, koska 35 vuotta sitten, silloin kun aloitin työskentely kaasukonsernissa, silloin puhuttiin, että muutaman vuoden päästä meillä on kaikkialla LNG, siis tämmöinen 35 vuotta sitten. No niin, 35 vuotta on kulunut ja olemme kutakuinkin yhtä pitkällä kuin silloinkin. Ja toivonkin vaan, että tämä ei tämä ole vaan mikään, mikään tyhjä, tyhjästä nyhjästy pallo. Ja sitten viimeiseksi minun tarkistukseni 53. Siinä on kysymys tietenkin siitä, että tehdään selväksi, että minusta on suhteellisen samantekevää, että miten tämän lämmityksen kanssa tehdään. Se voidaan tehdä suoraan rikille. Tärkeintä on se, mitä tulee ulos piipusta. Ja sehän täytyy se täytyy rajoittaa selvästi. Siksi minä olen periaatteessa Rova Meissnerin kanssa samaa mieltä, joskin, joskin minun esitykseni on tietenkin paljon parempi kuin Meissnerin. Okei. Okay. No niin, sitten kuulumme Rova Meissnerilta. Ja, vielen Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiva, että olemme samas, samoilla linjoilla. Me olemme molemme tietenkin ihmisiä, jotka olemme olleet tekemässä meripolitiikan kanssa. Ja voi puhua kohtuullisen lyhyesti puuttuisin vain muutamaan asiaan. Tämä on todellakin ongelma, joka on jäsenvaltioiden ongelma, mutta EU-ssa monet ovat allekirjoittaneet se. Nyt katsotaan, että, että meidän täytyy huolehtia siitä, että pääsemme lähellä, lähemmäksi. Olen vakuuttunut siitä, että tämä onnistuu. Me voimme pyrkiä tällaiseen yhdistelmäratkaisuun, niin kuin esittelemme on ehdottanutkin, että yhtäältä LNGtä voidaan viedä eteenpäin. Ja on, on parikin esimerkkiä, mitä ollaan, missä LNG on saatu eteenpäin vietyä, eikä sitä tiedetä, mitä tapahtuu vuoteen 2015 mennessä infrastruktuurin rakentamisen osalta. Siis variantteja on. Meillä on erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka eivät ole vielä täysin kypsiä. Siinäkin täytyy tehdä, jatkaa kehitystyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia. Ja nyt uusi aspekti tuli mukaan, nimittäin Altelta, Alte, järjesti, on, Alte on järjestänyt seminaarin nestekaasusta. Samaan aikaan suomalainen esittelijä Envissä on järjestänyt kuulemistilaisuuden tästä Scrabbleista ja kaikesta, mitä voidaan tehdä. Tämä on kiinnostavaa, koska siellä oli eh, eh, puhuja USAsta, joka sanoi, että että siellä on vapaaehtoisluun pohjalta eh, otettu käyttöön tiukempia päästörajoja ja siitä on saatu sellainen lauseke käyttöönotetta, joka sitten liittyy aikataulusta kiinni pitämiseen. Ja tämä olemme nähneet, että on paljon mitä voidaan tehdä ja on hyvä, että esittelijä vielä on spesifioinut ja tiukentanut sitä, mitä komissio on ehdottanut. Meidän täytyy mennä tähän suuntaan. Kiitoksia. Sitten Rua Foster. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama huomio vain. Kollega Van Daalen jo otti otti useita kohtia esille ja me olemme useissa kohdissa eri kollegojen kanssa samaa mieltä. Kaikki meistä täällä haluavat varmistaa sen, että kaikissa liikennevälineissä käytetään mahdollisimman äh, puhdasta polttoainetta, mutta äh, meidän täytyy kuitenkin hieman lisätä tässä realismia, koska me olemme sitä mieltä, että liikennemuodoista tapahtuisi muutosta toisesta välineestä toisiin. Ja me olemme varmoja, että kustannukset meriliikenteessä kasvaisivat suuresti, jos ajatellaan tämän soveltamisalan laajentamista. Me emme tue sitä tällä hetkellä, meillä mielestämme ei ole aika ja kompromissitarkistusta Aata emme siksi tue. Se ei ole tällä hetkellä oikea toimenpide. Me olimme samaa mieltä IMOn kanssa, mutta onko meillä siis sopimus IMOn kanssa? Siinä on useat maat mukana kansainvälisessä sopimuksessa. Ja ei se tarkoita sitä, eikö Euroopan unioni voisi keskustella ja pyrkiä parantamaan asioita, mutta meidän täytyy pitää mielessämme se, mitä kansainvälinen yhteisö tässä oikein tarkoittaa. Ja kun ajattelemme aluksia, jotka tulevat seka-alueiden ulkopuolelta ja 1,5 prosentin rajoitus 2020, pyritäänkö tätä todella edistämään? Miksi? En oikein ymmärrä tätä. Kun ajattelemme polttoaineiden saatavuutta, niin meidän pitäisi sitten varmistaa myös se, että näitä polttoaineita todella on saatavilla. Kompromissitarkistusta b voimme kyllä tukea ja me myös tuemme tätä eri liikennemuotojen vaihtoa. Sitten LNG, sitä voisimme tarkastella enemmän miten sitä edistetään. Se on hyvä ajatus, mutta esimerkiksi kompromissitarkistus Etä emme voi tukea. Eli kaiken kaikkiaan tämä on hyvin vaikea aihe, mutta mielestäni meidän pitää todella harkita näitä asioita, ettemme aja eurooppalaisia yrityksiä liian suuriin vaikeuksiin. Juuri näin käy, jos emme ole tässä huolellisia ja varovaisia. Meidän pitää todella olla realistisia sen suhteen, mitä haluamme tehdä. Kaikki haluavat, jos kaikki haluavat, että todella teillä on enemmän, yhä enemmän ja enemmän liikennettä, niin selvä. Minä ajat, luulin, että me halusimme todella lisätä meriliikennettä ja parantaa si- sillä alalla asioita. Eli meidän täytyy todella ajatuksen kanssa paneutua siihen, mitä aiomme tehdä ja pysytellä kansainvälisissä aikarajoissa. Te, toimitaan sillä tavalla, se on järkevämpää. Sitten herra Kramer. Oh. Oho, kiitoksia esittelijälle tästä hyvästä yhteistyöstä. Se oli hyvää yhteistyötä. Olen nyt ollut seitsemän vuotta Euroopan parlamentissa ja olemme usein puhuneet meriliikenteen päästöistä ja aina on sanottu kyllä mielellä, mutta IMO on liikkumaton ja jäykkä. Nyt se on liikkeellä. Ja mikä nyt on että Jumalan kiitos, kiitos. Ei sanotakaan näin, vaan sitten ei se on huono, se on liian vähän niin poispäin. No, me, meidän Siis jos mä haluan parantaa tai tiukentaa päästösäädöksiä, riippuen tästä onko se autoliikenne tota, tai tai mitä tahansa, oi, siinä on, on liian vähän ja ne kustannukset ja se kaatuu ja kaikki siirtyvät maantielle, ei pidä paikkaansa, vaan rautatieliikenteessä. Siellä me haluamme kustannukset siirtää rautatieliikenteeseen, ihmettelemme, että hinnat nousevat ja sitten ei tapahdu mitään. Se oli periaate, periaate ulkoisten kustannusten sisäistäminen, katsotaan miten se selviää. Me emme maksa mitään, mutta kuluttajien täytyy maksaa. Ja nyt, tässä ei kuitenkaan. Me kuljetamme paljon, paljon typeryyksiä maailmassa, sitä ei saa unohtaa, joka on halpaa ja, ja ympäristö maksaa ja veronmaksaja maksaa laivaliikenne maksa, ei maksa, ei maksa mineraaliveroa toisin kuin rautatieliikenne tai muun. Miksi sitten sitä suositaan niin paljon? Jos sitä suositaan niin paljon, niin silloin sen täytyy olla myös hyvä. Sen täytyy olla parempi kuin muiden liikennemuotojen. Tätä, tästähän tässä nyt on kysymys. Ja kun ajatellaan herra Fleckenstein, joka sanoi, että LNG, nestetetty maakaasu, 35 vuotta sitten, minun esimerkkini on ydinfuusio, 40 vuotta sitten, sekin on huomenna valmis, ei vieläkään valmis. Ja markkinat ovat vain tästä on puhuttu 40 vuotta, siksi onkin oikein, että sanomme, että ehdottomasti eh, teknologinen neutraalisuus, me emme ole insinöörejä, meidän täytyy selvittää, mitä päästetään ja millä tavalla se tehdään. Se on saman tekevää, mutta arvojen täytyy päteä, jotta voimme pelastaa ympäristö. Siitä on kysymys. Ja sitten jos on vähän kalliimpaa, niin sitten lento, laivaliikenne kallistuu ja meidän tehtävämme on saada oikeudenmukaiset kilpailusuhteet kaikille liikennemuodoille, jotta sitten, koska muuten tätä halvemmassa paikassa. Tähän suuntaan täytyy mennä. Vielä kerran kiitoksia ehdotuksesta. Kiitos komissio. Thank You'll have to introduce yourself, I think. <clears throat> esittelet itse. Mr. President, my name is Christian Böhm. Kiitos puheenjohtaja, olen Christian Böhmä ja olen ympäristöasioiden pääosastolla ja olen käsitellyt tätä direktiiviä. Haluaisin kiittää hyvin paljon tätä valiokuntaa mielenkiintoisista keskusteluissa tässä ja edellisessä kokouksessa. Olen niitä kuunnellut ja olen kuunnellut myös valmistajan valmistelijan kantoja. Joskus keskustelu keskittyy hyvin mikroskooppisen pieniin asioihin meriliikenteen alalla. Ja haluaisin luoda tähän hieman laajemman äh, näkökannan ja muistuttaa, että tämän Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on parantaa EUn ilmanlaatua ja me olemme vielä kaukana siitä, että standardit täyttäisimme ja me olemme nämä standardit asettaneet, jotta voisimme mahdollisimman paljon vähentää saasteita, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen. Jos ajatellaan vaikkapa rikkidioksidipäästöjä, niin todella kasvaneet ja hyvin suuri osa tulee meriliikenteestä. Ja nyt sitten kyse on kuitenkin kaikista kustannustehokkaimmasta alasta, jolla päästöjä voidaan vähentää. Komission mielestä meriliikenne on globaalia liiketoimintaa ja ongelmatkin ovat globaaleja, joihin pitäisi löytää globaaleja kansainvälisiä ratkaisuja. Ja tämän vuoksi on hyvin tärkeää ja tarpeellista katsoa, mitkä ovat kansainväliset sitoumukset tällä alalla. Esimerkiksi matkustajan oikeuksia koskevat yleissopimukset, jotka todella tekevät melkeinpä mahdottomaksi laatia yksipuolisia vaatimuksia. Sitten jos ajattelemme Pohjanmerta tai Itämerta, eh, nämä eh, säädökset ovat kustannustehokas keino tehdä muutoksia ja myöskin ne on täytäntöön pantava kansallisella tasolla. Komissio suhtautuu hyvin myönteisesti näihin asioihin, mutta vaatimusten pitäisi tulla kansainväliseltä merenkulkujärjestöltä ja erityisesti aluevesillä tai rannikkovesillä haluamme nähdä enemmän ympäristövaikutuksiin perustuvia arvioita, mutta myöskin arvioita, joissa huomioidaan kilpailukykyasiat. Sitten IMO-sääntöjen täytäntöönpanosta ja seka-alueista 2015 ensimmäinen tammikuuta nuo säännöt tulevat voimaan ja ne on, siitä on silloin myös täytäntöön pantava. Polttoaineen laatustandardit ovat tekninen haaste. Se edellyttää sitä, että me otamme mukaan myöskin lausekkeen, jossa viitataan polttoaineiden saatavuuteen. Ja haluaisin muistuttaa, että tämä lauseke polttoaineiden saatavuudesta on melko kattava säädös liitteessä kuusi. Se koskee markkinoille asettamiseen liittyviä vaatimuksia – ja myöskin ilmoitusvaatimuksia ja siitä, että miten alukset saavat juuri oikeanlaatuista polttoainetta ja niin edelleen. Haluaisinkin rohkaista teitä eh, katsomaan kaikkia tämän asetuksen tai säädöksen eri puolia. Liikennemuoto siirtymä tietysti on myös suuri kysymys ja voi olla, että jonkin verran polttoainekustannukset nousevat näiden vaatimusten seurauksena. Jos katsotaan päivittäisiä toimi, niin 45 prosenttia tässä muutos voi olla. Ja sitten jos katsotaan mitä tämä on seka-alueella, niin jos asia tehdään toisin, niin kustannukset ovat paljon suurempia. Meidän täytyisi siis pyrkiä luomaan parempia polttoaineita, eikä vain keskittyä eh, muutamiin ongelmiin. Kuitenkin näihin ongelmiin olisi voitava löytää vastaus IMOn puitteissa – ja tämä on viesti, jonka haluaisin välittää. Jos katsotte koko alaan ja näiden vaatimusten täytäntöönpanoa, mitä nopeammin kaikki nämä asiat panemme täytäntöön, sen nopeammin saavutamme oikeusvarmuuden. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako Rova Savisaar vielä lopuksi sanoa jotain yhteenvedonomaista? Joo, aitäh, herra esimies. Äh, Lyhytelt kokkuvõttes loomulikult... Kiitoksia kovasti. Lopuksi tietenkin haluan ilmaista kiitollisuutenne varjoesittelijöille saavastani tuesta, vaikkakin mielipideeroja löytyi. Ja muutama sana niille, jotka vielä ovat epävarmoja. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Haluan vielä todeta, että tämä hyväksyttiin 2008. Kolme vuotta on kulunut. Meillä on edellekin kolme vuotta jäljellä. Herra Itälä, herra Itälä ehkäpä voisitte vielä katsoa Helsingin Sanomia ja muita päivälehtiä. Siellä on jo keskustelua tuolloin näistä asioista, vaikkakin sanottiin, että mitään tutkimusta ei ole vielä tehty. En nyt halua eh, eh, jättää teille sellaista mielikuvaa, että minä olisin vastuussa Euroopan meriliikenteestä tai että Euroopan meriliikenne kuolee ja kaatuu ja kuihtuu koko. Nämä ovat hyvin vakavia asioita, se on selvä juttu. Ei tässä, ei tämä ole mikään uskonnon tai uskon asia. Me voimme uskoa Jumalaan tai joulupukkiin ja muihin asioihin, mutta mikä tahansa, ilma, mikä tahansa muu ilmaisu siitä, että minä uskoisin, että se antaisi lisää potkua meriliikenteelle, eihän tämä nyt ole riittävää, että se perustuu johonkin uskoon. Totta kai me vastaamme jatkokehityksestä liikenteen saralla ja kuljetussaralla, mutta yhtä lailla me vastaamme vihreästä liikenteestä. Viime viikollahan me äänimme, äänimme, äänestimme valkoista kirjaa koskevasta mietinnöstä. Anteeksi, nyt en voi äänestää eri tavalla samasta asiasta seuraavalla viikolla. Harmi, että komissio on, tarvitsi kolme vuotta tämän esityksen laatimiseen. Jos me olisimme aloittaneet aikaisemmin, niin ehkäpä olisimme päässeet paremmin eteenpäin. Ehkäpä olisimme voineet luoda infrastruktuurinkin ja äh, Ennen kuin on täysin selvää yritysten kannalta, että, että tästä on kysymys tulevaisuudessa, niin yritykset eivät, eivät siirry eteenpäin. Kiitoksia. Äänestys on tietenkin huomenna aamulla ja lausunto menee sitten ympäristövaliokuntaan. Mie sitten tammikuun kokouksessa äänestämme tästä. Seuraava kohta esityslistalla on EUn budjettikomission vastuuvapaus ja esittelijä on Ajala Sender. Sí, eh, rápidamente, como usted... Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti. Te olette varmasti nähneet tämän tekstin ja varmasti teillä on jo käsitys siitä. Olemme käyneet olemme voineet todeta kaikkien sen, mikä tässä nyt on pelissä, mitkä ovat kompromissien maksumääräyksissä liikenteessä ja matkailussa. Siihen kuuluu myös, sanotaan nyt, osana Galileo-ohjelma, jos jo se on ohjelma, joka tietysti kuuluu meidän valiokuntamme intresseihin. Olemme myös ehdottaneet, että että tilintarkastustuomioistuin ottaisi paremmin huomioon muut sektorit kuin vain puhtaasti liikenteen. Minä halusin myös esittää komissiolle kysymyksen, joka liittyy ö, maksujen korkopolitiikkaan. Se nimenomaan siinä tapauksessa, kun on kyse tästä tämän <clears throat> vuoden, tilivuoden vastuuvapaudesta – ja mitä mahdollisuuksia, supistuksia, leikkauksia voidaan tehdä näissä maksumääräyksissä. Se on ollut vähän vähemmän kuin mitä me olimme aikoina. Se oli eh, no 91 ja 99 prosenttia. Ihan historiallisesti voitaisiin sanoa, että jos me puhumme verkoista, niin me eh, ihan periaatteessa olemme eh, lähes sataprosenttisesti maksumääräyksien suhteen tasapainossa, mutta jos komissio voisi vähän selventää lisää. Mitä taas sitten tulee tähän öö, matkailuun puhtaasti, niin kappaleessa numero 10 on esitetty, että meillä on hyvin rajattu kapasiteetti noin kirjaimellisesti sanottuna, jos puhutaan matkailusta, mitä tässä esitetään, on ihan se, että hyväksytään se ja tunnustetaan se, mitä on tässä on nyt valmisteltu strategiana. Se on kunnianhimoinen, jos ajatellaan oikeudellista perustaa mutta siinä ei ole vielä otettu koko budjettiosiota huomioon, mutta jos te voitte kertoa minulle joidenkin tarkistusten myötä, niin voisin tässä mielessä jatkaa pidemmälle. Sitten kappaleessa yhdeksän olemme myös ehdottaneet, että otettaisiin Galileo-ohjelma paremmin huomioon ja se voitaisiin hyväksyä joissakin tarkistuksissa. Sehän on jo tapahtunut, koska se on ohjelmaan jo käynnistetty ja on myös ennakoitu, että siitä tulee hyvin menestyksellinen. Lopuksi en ole puhunut mitään näistä rajoituksista, koska meidän <laughs> täytyy rajoittaa toimintamme mutse, mutta tarkistuksissa se näkyy ja ehdotan teille nyt tässä lisäelementtinä sitä, että hyväksyttäisiin se, mitä komissio on tehnyt, kun puhutaan puolivälin arvioinnista Sehän on tehty ihan oikeaan ajan, oikeana ajankohtaan, mutta meidän täytyy ajatella niitä riskitekijöitä, kun puhutaan <clears throat> menoista budjettiosiossa, mutta meidän täytyy myös hyväksyä se, että kun tämä on tehty niin kun on puhutaan menopuolesta, niin se pitäisi olla yleistettävissä. Ja jos ajattelemme tulevia rahoituskehyksiä, niin meidän pitäisi vaatia silloin, että tämän kaltaista toimintaa pitäisi voida myös harjoittaa muissa ohjelmissa, jotka ovat puhtaasti eurooppilaisia tutkimusohjelmia tai teollisuuteen liittyviä ohjelmia. Eli meidän pitäisi Äh, rajoit- laajentaa tätä muihinkin. Kun me puhumme vastuuvapaudesta, meidän pitää tarkistaa silloin myös se, että voisimme taistella paremmin tästä riittävästä rahoituksesta liikenteelle ja vaatia, että sama kurinalaisuus, jota vaaditaan muualla, vaaditaan myös, myös, myös kaikissa komission pääosastoissa, ja koska aina pyydetään enemmän, mutta ei harjoiteta ehkä tätä tarkistusta mm, riittävän tiukasti, koska ei saisi nyt se, mitä nyt tässä on historiallisesti historian perspektiivistä katsottuna jo voitu todeta Eli yleisesti ottaen voisimme, voimme olla varsin tyytyväisiä, jos on joitakin vajetta turvallisuusaspekteissa. niin oletan, että uusissa ehdotuksissa sekin voidaan ratkaista, mitä taas tulee tämmöisiin historiallisiin projekteihin, kuten Marco Polo. Kyllä siinäkin on huomattavaa parannusta sillä tavalla, että voisimme vahvistaa tätä tendenssiä, tendenssiä tulevina tilivuosina. Ja tässä on kaikki, mitä tällä hetkellä halusin teille ehdottaa ja kertoa. Thank you. Kiitoksia. Tässä tota, seuraavaksi edustaja Danten. Merci, monsieur le président. Euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää Rovajalla Senderia hänen työstään ja ainakin tästä lausunnosta. Toki olemme tässä hieman jäljessä, kun ajattelemme talousarviota vuodeksi 2010, mutta tässä yhteydessä kuitenkin voidaan hyvin muistuttaa tietyistä asioista, jotka ovat tärkeitä tälle valiokunnalle, erityisesti nyt kun talousarvio on epävakaalla pohjalla näinä hetkinä. Minäkin tuen valmistelijan tapaan sitä, että että eh, tuetaan eri liikennemuotojen parempaa yhtenäisyyttä Euroopassa. Ja lisäksi meidän täytyy näissä kaikissa hankkeissa kentällä mennä mahdollisimman pitkälle ja ihan perille asti. On saatava lisävaroja käyttöön ja on erityisesti muistuttava eurooppalaisista velvollisuuksista seuraavat seikat, joita ei vielä täysin ole määritetty kaikkia maksusito- maksumäärärahoja, maksusitoumusmäärärahoja ei ole saatu käytettyä ja tähän pitäisi sitoutua paremmin jo etukäteen. Olisi myös voitava eri jäsenvaltioiden osuudet tässä varmistaa, jotta taataan jäsenvaltioiden välinen liikenne. Cesarin yhteydessä vuonna 2010 siirrettiin määrärahoja toisiin budjettikohtiin – ja se, että vähennetään Cesarin määrärahoja ja sitten siirretään niitä muualle, on kyseenalaista. Matkailusuhteen meidän pitäisi ehkä kehottaa komissiota seuraamaan ja noudattamaan paremmin tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, esimerkiksi siinä, että ei saada yksityisten ja julkisten muiden toimijoiden hallinnollisia kustannuksia kasvattaa liikaa. Tässä nämä muutamat kohdat, joista varmaankin esitän tarkistuksia myöhemmin. Thank you, Mrs. Meissner. Kiitoksesta, Rova Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan minäkin haluan kiittää esittelijää siitä, mitä hän on ehdottanut. Minä voin todellakin olla täysin samaa mieltä. Erät ovat erityisen hyviä, kohta kolme joka on mainittu, että tämä käyttöaste on varsin korkea. Totta kai se on hyvä juttu ja yhtä sama juttu, kun esittelijä mainitsi, että jäsenvaltioiden valtio voisi tehdä hieman enemmän, jotta rahoitus saataisiin näistä tällä infrastruktuurialalla vielä parempaan tolaan. Se on hyvin tärkeä ja, ja hyvä vetoomus. Ja mitä tulee tulevaisuuden näkymiin, tässä lähivuosien rahoituksessa ja, ja projektilainoissa. Sekin on hyvä juttu. Se on kohta viisi tässä tapauksessa on minun minusta erinomaisen mielekäs asia, että tämä, nämä projektilainat rahoitetaan. Tästä yksi kommentti minusta ainakin Saksankin. Siinä puuttuu kolme nollaa. Sehän pitäisi olla 10 miljardia. Siinä saksankielisessä versiossa on jäänyt pari nollaa matkan varrella. Täytyy kuitenkin tietää, mistä suunnista on kysymys. Siksi mielessä, että ei tämä varmasti mikään ongelma ole. Halusin vain, että tämä oikaistaan. Täällä on puhuttu myös matkailusta. Totta kai meilläkin on, on saanut tässä lisää toimivaltuuksia. Meille ei ole vielä adekvaatteja varoja, joita olisimme toivoneet tämän palvelusektorin eteenpäivimiseksi. Tässäkin voidaan sanoa, että se on hyvä, että esittelijä kehottaa komissiota tekemään ohjelmaehdotuksia, monivuotisia sellaisia. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että hyvää työtä ja voimme jatkaa tältä pohjalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Garan. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva esittelijälle. Kolme kommenttia. Ensimmäinen kappaleeseen tai kohtaan kaksi, jossa puhutaan komission strategiasta. Siinä pitäisi ehkä korostaa sitä, että me toivomme, että komissio vieläkin vahvistaisi tätä yhtenäisyyttä ohjelmaa 2020 kohesio, energia näiden ohjelmien välillä ja myös sitä, kuinka siellä on puutteellisuuksia energia- ja liikennepolitiikassa. Ei, ei ehkä tarpeeksi usein viitata tähän, mitä halutaan pyytää. Komissio tekee paljon, kun pyytään kuljetuksen liikenteen tarjosta, mutta ei kyllä käsittä sitä, käsittele sitä, mikä liittyy pyyntöihin liikennesektorilla. Toinen kommentti kappaleeseen kolme haluaisin muistuttaa teille vihreän peipen päätöslauselmasta huhtikuulta 2009, jossa vedotaan komissiota touttamaan vuosilistan hankkeista, joita on yhteisrajoitettu liikenteen matkailusektorilla kohesiorahastoista, eli siis yhteisrahoitusta silloin pyydettiin korotusta. Kolmas kun täällä haluaisin ottaa Connecting European, European Facilities, eikö se nyt ole vähän ennenaikaista, koska virallista päätöstä ei ole vielä ihan tehty. Ja viimeinen kommentti, Cesar kysymyksestä. halusi joitakin selityksiä, minkä takia nämä menot ovat ylittäneet ennakoidut summat. Toivon, että tuloksetkin ovat olleet parempia kuin mitä odotettiin. Eihän tässä laskussa ole sanottu, että parempi ilmailuhallinto parantaa tätä siviili että parempi ilmailuhallinto parantaa myös siviilihallintoa. Tämä ei ole siis yhtä vakuuttavaa tämä tulokset kuin jos ajatellaan, mitkä olivat ennakoidut kulut, koska ne kuitenkin ylitettiin. Eh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt kommentoi matkailua, koska se ei kuulu tähän lopu, muita osin voin todeta, että tämä etenee varsin hyvin. 2011 asetettiin uusia tavoitteita, mitä taas näihin kommentteihin tulee toteaisin, että vaikkakin taantuma on tapahtunut, joka johtuu tietenkin tästä taloudellisesta taantumasta, on keskeisin tärkeitä, tärkeitä että budjetin käyttöaste pysyy tyytyvä, tyy, ty, tyydyttävänä. Olemme parantaneet ennusteita tämän viraston osalta, kaikkien virastojen osalta. Voitte varmasti nähdä, että, että myös tilintarkastustuomioistuin on tyytyväinen tähän tilanteeseen. Ja sitten Marko Poulosta yksi huomio. 2009 näimme, että että ongelmia oli. Ja totta kai tätä tilannetta hieman oikaistu ja parannettu. Ja luottoja on käytetty sitten muiden ongelmien rahoittamiseksi, niin kuin täällä on tuli esille. Ja virastot ovat toimineet kohtuullisen hyvin ja maksuluottoja on siirretty, joka on, tai maksatuksia on siirretty, mikä on sinänsä ihan normaalia silloin, kun eh, ellei kukkaro täytynyt, ei voi maksaa. Ja, ja siis ellei laskua tule, niin ei voi maksaa. Muita erityisiä kommentteja minulla tästä ei ole. Kiitoksia. Sitten Rova Jelle Sinden, haluatteko lopuksi sanoa jotain? Kiitos paljon puheenjohtaja. En kuullut hyvin, en ymmärtänyt pian tai minulle ei vastattu, mutta minä kysyin kyllä tästä ongelmasta, mikä ovat maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välinen suhde tänä vuonna, eli eurooppalaisissa verkoissa, koska minä haluaisin tämmöistä vertailua, enkä halunnut mitään, että onko tässä nyt ongelmaa, onko vähennetty onko tilanne heikentynyt, huonontunut? Entäs sitten, kun kollega puhui tästä Cesar-hankkeesta, olen ovin iloinen siitä, että tästä on myös tarkastuksia, jossa osoitetaan, että me olemme kiinnostuneita tästä. Myös sama pätee matkailutematiikkaan, jota voitaisiin parantaa, että tarvitsemme tähänkin budjettia kaikkiin siihen liittyviin hankkeisiin kollegoille, jotka tekivät muita kommentteja. Haluaisin sanoa ainakin, jos se liittyy ranskankieliseen käännökseen, kohdassa neljä puhutaan ihan konkreettisesti Connecting Europe, jossa puhutaan Euroopan laajuisista liikenneverkoista, verkkojen Euroopasta. En tiedä kyllähän, kuinka paljon se synnyttää mielenkiintoa. Se on väskettäin hyväksytty asetus, mutta kyllähän se on meidän, meidänkin mielestä hyvin kiinnostava. Voisi komission edustaja kuitenkin selittää vielä, missä on tämä, tämä pieni kuriositeetti, ei se nyt ole välttämättä ongelma, mutta tähänkin voitaisiin kytkeä joku tarkistus. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaako herra Banutti vielä kommentoida tätä asiaa lopuksi? Yes, let, let me start with the... Kiitos. Aivan aluksi puhun Cesarista ja sitten TEN-T-hankkeesta. Kuten tiedätte, Cesar on nopeasti lähtenyt liikkeelle ja tämän vuoksi tai on hitaasti lähtenyt liikkeelle ja tämän takia myöskin määrärahojen käyttö on ollut hidasta kahden vuoden aikana. Yhteisyritys edistyy hitaasti ja, ja se, mitä nyt alustavalla kaudella on sille osoitettu, niin se on rahat käyttänyt. Teidän pitää huomioida, että monivuotinen ohjelma on pääohjelma – ja mitä 2010 vuoden loppuun asti oli saatu aikaiseksi, oli näiden hankkeiden tarkistaminen, niiden hankkeiden, joissa oltiin jäljessä. Kasaantuneet määrärahat ja maksusitoumusmäärärahat luonnollisesti on käytetty jotta saavutettaisiin ehdotuksen muita tavoitteita. Ja tällä tavalla oli mahdollista käyttää mahdollisimman hyvin annetulla aikakaudella kohdennetut määrärahat. Kiitoksia, Vanutsi. Ja, ja tarkistuksen jättöaika on 11. tammikuuta puolilta Valikunnassa äänestetään helmikuussa. Ja perusoikeusvaliokunta ja koko pyy, anteeksi, koko pyy äänestää maaliskuussa ja ilmeisesti täysistunnossa äänestetään toukokuussa. Se on 11. tammikuuta on ensimmäinen ja kuitenkin määräaika. Kiitos seuraava kohtaan. Euroopan merivirastojen vastuuvapaudet 2010 ja nämä hoitaa herra Fleckenstein. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. No, tämä voidaan tehdä kohtuullisen lyhyesti. Meillä on neljä virastoa, johon olemme, johon olemme tutustuneet ja perehtyneet kaiken kaikkiaan. Tämä, me olemme myöntämässä vastuuvapauden. Ensin todella totesimme, että se on hyvin tarkkaan toiminen toisin kuin mitä tilintarkastustuomioistuin silloin oli edellisinä vuosina edellisenä vuosina siitä oli kirja todennut nimittäin, että erityisesti se on palkkausasioissa, palkkausmenettelyissä on muuttanut proseduurejaan. Sitten lentoturvallisuusviraston kohdalla on erityisesti tässä, tässä asiassa tilintarkastustuomioistuimen kriittisiä huomioita, mutta se ei kuitenkaan estä meitä kaikkaan myöntämästä vastuuvapautta Cesarin kohdalla meidän täytyy todeta, että kaksi budjettikohtaa, nimittäin hallintomenot ja tutkimukset, tutkimus- ja kehitystyö ovat nousseet 11 tai 9 prosenttia, ovat siis ylittäneet budjettitason. Siinä pitkän päällä, se ei voi olla mikään normaali asiain tila, mutta siitä huolimatta ehdotamme, että pääjohtajalle, yhteisyrityksen pääjohtajalle myöntäisiin vastuuvapaus. Ja Euroopan rautatievirastossa meillä on tällainen toistuva ongelma esillä, nimittäin se, että tällä kertaa 5,5 miljoonaa euroa on siirretty seuraavalle äh, varainhoitovuodelle. Noin pitkän päällehän, mutta niinhän totesimme jo viime vuonna, että se ei voi olla normaali asiantila. Nythän on kysymys siitä, että ensi vuonna äh, puhumme näiden virastojen uudelleenmäärittelystä, ja tämä pitäisi olla sellainen kohta tai sellainen ajankohta, jossa me sitten me joudumme keskustelemaan lähemmin tästä asiasta. Kaiken kaikkeaan kuitenkin myönt, an, antaisimme rautatievirastolle vastuuvapauden ja siltä osin neljä kertaa peukalo pystöön, vaikka minun peukalo pikkusen tärisääkin. Kiitoksia. Edustaja De Blasto. Äh, pardon. Le César, comme on l'a dit, a été validé par la Cour des... Cesar on hyväksytty tilintarkastustuomioistuimen toimesta ja minä olen ihan samaa mieltä kollega Fleckensteinin kanssa siitä, että voimme antaa vastuuvapauden toimeenpano eh, johdolle budjetilta budjetilta vuodelta 2010 kuitenkin muutamia varauksia siihen, miten on taloutta hallinnoitu, hoidettu, erityisesti rautatiesektorilla. Minä haluaisin, että Euroopan rautatievirasto todella noudattaisi näitä vuosibudjettiperiaatteita, koska ensin tuli nyt mitenkään hyväksyttäviä, että vuodesta toiseen lykätään näitä, siirretään näitä sommia, jotka on kohdennettu, jotka on kohdennettu siihen, että, että pitäisi käyttää niitä maksuihin ja markkina... Il me semble-t-il, euh, de terminer... Hankintasopimusten myöntä, myöntämiseen. Sen takia meidän pitäisi päästä ed- et- etenemään tässä Cesarin kehitysvaihteissa, eli vähentää CO-päästöjä, saada liikenne joustavammaksi, sujuvammaksi ja sitten loppujen lopuksi saada yksi ainut eurooppalainen taivas. Et pour cela, eh bien, je... josta puhumme pitkän aikaa. Cesar yrityksenä pitäisi käyttää ylijäämiä, jota sillä on käytettävissä. Tässä on kyse tärkeästä summasta 157 miljoonaa euroa. Ja minä olen aika huolissani kritiikistä, jota on tässä muotoiltu tilintarkastustuomioistuimen toimesta ainakin metodologisesti, joita eli siis tämä Euroopan ilmailuturvallisuusvirasto käyttää silloin, kun on kyse hankintasopimuksista, mutta äh, tätähän voidaan vielä tarkastella lomien jälkeen tammikuussa. Ei ole myöskään ihan ymmärrettävää sitä, että voidaan sietää tällaisia syrjintämuotoja tai käsit- suosituimmuuskäytäntöjä sen takia mielestäni tilintarkastustuomioistuimen kertomus vain kannustaa komissiota kyllä ehkä pyytämään selityksiä tältä AESalta, tältä virastolta, joka kuitenkin on alistettu näihin hankinta, julkisten hankintasopimusten menettelytapojen mm, sovelluksiin. Mielestäni tulintarkastus, Vilina, tilintarkastustuomioistuin ei ollut tehnyt näitä kommentteja, joten minä katsoin aiheelliseksi esittää ne täällä. Kiitoksia, Rova Weisner. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös kollega Fleckensteinille. Tehän tiedätte, että virastot ovat tehneet hyvää työtä. Siksi hän budjetissa olemme sanoneet, että, että ei niiden pitäisi rahaa ja leikata, vaan niiden pitää saada ne rahat, koska tehtävät ovat lisääntyneet, niin kuin päätimme viime täysistunnossa. Ollaan täysin Fleckensteinin takana tästä järjestyksessä, koska Tämä tietynlainen rankkaus. EMSAssa on heikkouksia ja voidaan sanoa, että EMSA on pärjännyt parhaiten, jos sitä tarkastellaan sitä EASassa. Niin kuin Rova Flasta sanoi, että siinä on kysymys siitä, miten kilpailutus toimii ja, ja henkilöstövalinta etenee, mutta se ei ole mikään kovin paha juttu, etteikö sille voitaisiin myös vastuuvapautta. Cesarissa tilanne on sellainen, että minusta meidän täytyy kyllä tar- seurata, miten nämä hallintomenot ovat kuitenkin ylittyneet 11 prosenttia, se on aika lailla. Voin, eh, tutkimuskehitystyössä voin kyllä laittaa silmät kiinni, koska tämä Euroopan ilma-alue on tärkeä ala, mutta hallintoon Venäjän kohdassa tämä ylitys, niin siinä ainakin täytyisi antaa pieni moite. Ja rautatievirastossa minulla on pikkusen vatsavaivoja, koska annamme vastuuvapauden, erityisesti viime vuonna jo oli sama asia, josta puhuttiin, että niin paljon on siirretty seuraavalle vuodelle. Minusta sellainen, että nyt tällainen moito tai keltainen kortti ei enää riitä. Ehkä pitäisi keskustella asiasta vähän perusteellisemmin. Kyllä vastaavupas voida myöntää, mutta on kysymys siitä, että neljänneksi, että tätä ei voida enää hyväksyä ja siellä täytyy ryhtyä parannustoimia viipymättä voidaan kysyä, että tehdäänkö siellä tämä, jos tämä ilmaistaan vain tällä tavalla, siis kohdassa neljä. Ehkä ei, ei, tämä voitaisiin muotoilla hieman vahvemmin. Ainakin siinä mielessä voisin muotoilla tarkistuksen, joka olisi vielä vahvempi siihen suuntaan, että tämä rautatieviraston suuntaan, koska eihän sitä voida hyväksyä enää, koska eihän se voi toistua jälleen seuraavana vuonna. Sama juttu, kiitos. Kiitoksia. Sitten Ruben Duran. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn todellakin huomioihin, joita on esitetty Cesar-yhteisyrityksestä ja siitä, mitä Flastokin sanoi, että ilmailuliikennettä täytyy paremmin hallita, mutta minä en oikein ymmärrä, että miten hallintokulut ovat voineet nousta 11 prosentilla ja miten se voisi edistää yhteistä eurooppalaista ilmailualuetta. Me, joko tässä nyt joku ei halua edistää tätä asiaa. Tässä on ihan liian monta vuotta tämän asian parissa työskennelty ja minä haluaisin todella ymmärtää, miten tämä yhteinen eurooppalainen ilmailualue ja Cesar toimivat yhdessä. Tässä vaaditaan neuvostosta poliittista määrätietoisuutta. Miten hallintokulut toivat Cesar-yhteisyrityksessä voineet nousta 11 prosentilla? Minä en haluaisi, että Cesarissa joudutaan samaan tilanteeseen kuin monissa muissa eurooppalaisissa hankkeissa, pidimme niitä tärkeinä tai emme, mutta että hyvin nopeasti joudumme siihen tilanteeseen, että kustannukset vain nousevat, emmekä pysty millään tavalla hallitsemaan varojen käyttöä. Minä haluaisin todella punaista valoa hieman näyttää tässä Caesarille tai ainakin jonkinnäköisen hälytysmerkin, koska muuten tässä ollaan vaikeuksissa. Kiitoksia, Stera Rike. Merci, monsieur le président. Juste deux remarques. Kiitos, puheenjohtaja. Kaksi kommenttia. Agence yleisluontointa kommenttia näistä virastoista. Aina ajatellaan, että virastot ovat yhteisön hyviä työvälineitä ja parlamentti on vähän tämä, joka yhteisöllistää, sen täytyisi myös valvoa näitä virastoja, mutta myös katsoa mutta voidaan todeta, että neuvosto kyllä hankaloittaa niiden työtä jo ihan riittävästi. Mutta yksi kommentti vähän spesifisempi tästä rautatievirastosta. Totta kai sillä on ihan erityisvaikeuksia näiden lykkäysten kanssa. Se on ollut jo kolme vuotta vallalla, mutta tämä on viimeisin virasto, joka on aina tässä samassa tilassa ja kun jos ajatellaan joitakin jäsenvaltioita tai komission omia toiveita, niin tälle rautatievirastolle annetaan tehtäviä, jotka eivät ole sen oman toiminta-alueen kuuluvia tehtäviä. Minä voin ottaa tässä kahden asiantuntijan näkemyksen riitakysymyksestä, joka sai vastakkain kaksi toimia erässä tunnelissa ja sitten piti tehdä selonteko rautatiellä tapahtuneesta onnettomuudesta. Näin tapahtuu noin puolitoista vuotta sitten. Pitää myös silloin tietää, mitä halutaan. Joko myönnetään, että, että, että nämä toiminnat eivät olleet yhä asianmukaisia ja järjestelmät ovat liian monimutkaisia. Se ei ole sen omat tehtävät. Neljäs kerta se sai vähän näpeilleen ja se on jatkuvasti vaikeuksissa. Kaikki nämä mainitut elementit tekevät saivat aikaan sen, että komissio työohjelmassaan halusi tarkistuttaa näiden virastojen <clears throat> toimivaltaa, koska ei, sitä voi, ei siltä voi edellyttää toimivan kaikilla sektoreilla. Ja tässä selonteossa se tulla, tuli, tuli kyllä hyvin ilmi. Ei pidä nyt tehdä tilannetta vielä vakavammaksi. Meidän täytyy tajuta, että ei voi pyytää kaikkea ja ihan mahdotonta. Thank you. Kiitoksia. Tero Banucci. Thank you. I will cover, uh, first of all... Kiitos. Ensinnäkin ähm, tästä tilanteesta, joka on tiedetty jo parin vuoden ajan. Hankintamenettelyissä Cesar on melko hidas ollut ja tuloksena on se, että että vasta seuraavana vuonna päästään todella panemaan täytäntöön näitä asioita ja siksi on jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle merkittävä määrä määrärahoja. Pitäisi käyttää muita menetelmiä, kuten puitesopimukset, jotta voitaisiin kaikkia menettelyjä nopeuttaa kohtaa ja jotta voitaisiin välttää näitä ongelmia. Sitten Cesarista. Tästä saavat puhua kollegani, koska me nyt varmaan tässä hieman sekoitamme näitä eri menomuotoja. Hallintokulut ja hallintomenot kuuluvat kyllä määrärahoihin, mutta Karlo saa puhua näistä. Undertaking. Uh, as, uh, Mr. Bonucci. Kiitos, olen Carlo Cesar yhteisyrityksestä. Cesarin hallintomenot kuuluvat näihin kokonaismäärärahoihin, jonka parlamentti ja viraston johtokunta on hyväksynyt. Tilintarkastustuomioistuimen huomiossa viitattiin siihen, että maksusmäärärahojen äh, täytäntöönpanoasteessa ylitettiin 11 tai määrärahoissa ylitettiin varat 11 prosentilla ja sitten otettiin edellisten vuosien maksusitoutus määrärahoista, eli tavallaan hallintokulubudjettia ei ole ylitetty. Okei, okay, Mr. Kiitoksia, herra Fleckenstein. Haluatteko lisätä jotakin loppuun? Anteeksi, herra Baliti vielä haluaa lausua jotain. Mm, EASA. Niin EASasta, lentoturvallisuusvirastosta. Haluaisin kertoa kaikille, että vuonna 2010 lentoturvallisuusviraston tilinpitojärjestelmiä muutettiin, jotta se olisi samanlainen kuin muissa virastoissa, ja uskon, että tämä ainakin osan ongelmista ratkaisee. Sitten huomio, joka liittyy henkilöstön palkkaamiseen EASassa. Siinäkin on menettelyä muutettu. Ja tuskinpa tässä tulevaisuudessa mitään ongelmia enää esiintyy. Kiitos, tehdä Fleckenstein. No niin, sitäkin parempi, jos ESS asia lähtee lutviutumaan, koska siis siellä vähän tarvittiin siihen vähän pitempään kuin kuin mitä tilintar- kunnes se ottivat vakavasti tilintarkastustuomioistuimen huomioit. Haluan sanoa yhden asian. Ehassa ei minä sitä vastusta, että se voitaisiin muotoilla hieman teo- tarke- tiukemmin, ja emme kuitenkaan lähteä epäämään vastuuvapautta, mutta tehdä selväksi sen, että, että jos tämä tapahtuu ensi vuonna, niin tämän tyyppinen juttu, niin silloin vastuuvapauta ei automaattisesti anneta. Se on silmin, ki, silmät kiinni, koska me olemme tyytymättömiä. Kiitos. Okei, okay, No niin, kiitoksia kovasti Tarkistusten jättöaika on kello 12. 11. tammikuuta puolilta päivin siis. Äänestämme valiokunnassa helmikuussa ja koko byyssä on maaliskuussa sitten täysistunnossa. Siitä päätetään toukokuussa. Että tämä on sama tilanne kuin muissa vastuvapausmietinnöissä. Tarkistusten jättöaika on 11. tammikuuta puolilta päivin kello 12 paikallista aikaa. Seuraava kohta on lentomatkustajien oikeudet, mietintö. Esittelijä on herra Taylor, joka on kadonnut. Hän on tulossa tänne, älkää siis lähtekö minnekään. I shall say a few words. Sanonpa pari sanaa sitten, että muistan, että tämä on oma aloitemietintö, jossa pyritään käsittelemään uh, uh, lentomatkustajien oikeuksia silloin, kun lento on peruttu tai siirtynyt. Tämä koskee myös vammaisten oikeuksia. Parlamentti on pyytänyt virastoa keskittymään tähän asiaan siltä pohjalta, mitä asiasta on sovittu. Ja, ja, ja sitten ehkä herra Taylor sitten puhuu tästä asiasta niin ikään. Herra Taylor, olkaa hyvä. Ja sitten sen jälkeen pyydän, onko sosiaali, Täällä sosiaalikomitea paikalla. No aloitamme herra Taylorilla. Kiitos, ole hyvä. Thank you, Chair. Sorry about that. I was, there. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Sorry, vaan. Olit hieman aikataulusta edellä, mutta Kiitoksia kovasti tästä tämän asian esittelystä. Kiitän myös pari esittelijöitä ja monia kansalaisjärjestöjä ja eturyhmiä, jotka ovat auttaneet kuten myös komission virkamiehiä ja ryhmien henkilökuntaa ja myös tietenkin valiokunnan sihteeristöä. Kaikki ovat auttaneet siinä, että mietintö on saatu siihen tilaan, jossa se nyt on. Ja varjoesittelijätapaamisissa ja muissakin tapaamisissa olen, olen olemme päässeet useimmista asioista yksituumaisuuteen matkustajien oikeuksista. Ja tässä tukeudutaan komission tuoreempaan tiedonantoon, jossa on kysymys asetuksen 261 vuodelta, soveltamista vuodelta 2004, jossa määritellään yleiset säännöt korvauksista ja avusta silloin, kun lento on peruutettu tai veivistön on pitkäaikainen. Niin ikään komission tiedonanto, joka koskee 11.07 asetusta, jossa on kysymys vammaisista ja liikuntarajoitteista henkilöistä ja heidän oikeuksistaan lentoliikenteessä. Eh, koska vatkostien oikeuksiin usein puututaan monissa EUn asetuksissa, minun mietintöluonnokseni myös tarkastelee laajempaa eh, kokonaisuutta lentomatkustajien oikeuksien osalta Euroopan tasolla. Ja mietinnössä olen painottanut tarvetta saada lisää oikeudellista varmuutta ja, ja selkeyttä tulkin, tulkinnallisuudessa ja yhdenmukaisia säädöksiä EUn alueella. Tässä on myös syytä tarkistaa tilintarkastustuomien istuimen osuutta ja asetuksen 261 täsmentämisessä. Niin ikään haluaisin lisätä läpinäkyvyyttä ja selventää ja vahvistaa nykyisiä oikeuksia ja varmistaa sen, että ne tehdään selväksi kuluttajille. Tämä on hyvin sopivaan aikaan ilmestynyt, koska komissiohan aikoo tarkastella tätä 261-asetusta ensi vuonna ja toivonkin, että tämä auttaa oikaisemaan muitakin säädöksiä tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi pakettimatka-asetusta ja, ja lentoliikenteen äh, koskevia muita asetuksia. Nyt sitten se mietintö. Äh, Otetaan nämä tärkeimmät kohdat esille tässä. Y- yleiset, yleiseltä osalta ihmiset varmasti ymmärtävät oikeutensa kunnolla niin, että he voivat käyttää oikeuksia. Ja tästä syystä in, matkustajan oikeuksien informointi, se pitää tehdä yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla kaik, koko matkan aikana alkaen siitä, kun matkustaja pohtii, että haikoo hän hankkeen lipu vai ei mutta jotta auttaa näiden oikeuksien käyttämistä koko matkan aikana, on, haluan, että lentoliikennetoimijoilla on yhteyshenkilöitä lentokentillä käytettävissä, jotka voivat tehdä välittömästi päätöksiä silloin, kun puhutaan korvauksista ja uudelleenreitityksistä tai muista asioista, jotka saattavat nousta esille silloin, kun häiriöitä tapahtuu lennon osalta. Riippumaton liittyvät toimien täytäntöönpanoelimet joutuvat käsittelemään valituksia jotka liittyvät lentoliikenteen toimijoiden ja matkustajien välisiin kysymyksiin. ja vetoan sen puolesta, että saataisiin Euroopan tason verkosto ja täytäntöpanoelinten osalta, jota koordinoisi komissio, ja että nämä elimet julkistaisivat tietoa valituksista, joita ne ovat saaneet. Muita osia tässä yleisessä kehyksessä on se, että matkustajien, matkustajat täytyy kattaa esimerkiksi äh, äh, konkurssit äh, tai maksukyvyttömyystapauksessa lentoyhtiön kohdalla. Ja jotta saataisiin tehokas täytäntöpano aikaan tämän nykyisen lainsäädännön osalta, jotka liittyvät hintojen läpinäkyvyyteen, eli mainostettu hinta lentoyhtiön kotisivuilla kuitenkin sen täytyy heijastella sitä todellista hintaa, jonka matkustaja joutuu maksamaan. Matkustajien täytyy saada oikeudet saada tietoa, joita, joita lentoyhtiöt pitävät omassa PNR-tiedostoissaan. Ja matkustajien pitäisi saada oikeus muuttaa yksityiskohtia omassa lipussaan siinä tapauksessa, että tapahtuu virhe puukkausvaiheessa – olemme kuulleet tarinoita, kun joku on antanut, tavannut nimensä väärin, sitten on yrittänyt korjata sitä ja on, siitä on laskutettu 40 puntaa tai 40 euroa tällaisen pienen muutoksen tekemisestä. Tämähän on, on sellainen asia, joka täytyy ottaa esille ja aivan perustavallinen matkustajan oikeus on turvallinen matka ja siksi onkin oleellista, että kaikki matkustajat, myös lapset ja alle kolmenvuotias ovat, saavat turvallisen istuimen lentokoneessa. Ja lopuksi ja matkustajilla pitäisi olla oikeus tietoon ympäristövaikutuksista, joita liikenteessä syntyy tai matkalla sinne Siksi vetoankin komission ja lentoyhtiöihin, että pitäisi saada objektiivista ja tarkkaa tietoa ympäristö, tästä lennon ympäristöjalanjäljestä. Ja sitten lyhyesti asetuksessa 261, jossa määritellään yleiset säädöt, säännöt korvausten osa, korvauksen osalta silloin, kun lennolle pääsy on evätty tai lennon peruuttaminen, peruuttaminen tapahtunut tai viimeistelyyn pitkäaikainen. Ja minä vetoankin komissioon, että se olisi, sisällyttäisi tämän, tähän tulevaan tarkistukseen 261-asetuksen osalta sen, että Euroopan, Euroopan EU-tuomioistuimen tulkinta otettaisiin huomioon kun, silloin kun puhutaan epätavallisista olosuhteista ja poikkeuksellisista olosuhteista ja, ja, ja korvaussäännöistä. Tämä, tässä, tämä on tili, tämän tuomioistuimen rooli. Minulta on kysy, pyydetty tällaista listaa siitä, mitkä ovat poikkeukselliset olosuhteet, mitä ovat poikkeuksellisia olosuhteita. Ja, mutta se mutta siihen voi sisältyä sellaisia, jotka eivät ole poikkeuksellisia ja siksi ne eivät sisältyisi listaan. Ja siinä tapauksessa, että matka häiriytyy, niin silloin matkustajien täytyy saada oikea-aikaisesti tietoa siitä, miksi lento on viivästynyt tai peruntunut, ja mikä olisi sitten tämän viivästyksen kesto ja mitkä olisivat vaihtoehtoiset liikennemahdollisuudet mukaan lukien muut liikennemuodot. Matkustajan valinnanmahdollisuus, korvaus, reittäys tai uudelleen buukkaus, ne ovat perustavanlaatuisia oikeuksia. Ja lisäksi silloin, jos matkustajan matkatavara ei tule perille tai menee väärään paikkaan, silloin hänellä pitäisi olla oikeus samanlaiset oikeudet kuin uudelleenreitetyksen kohdalla. Ja että lentoyhtiöt voisivat huolehtia myös herkistä ryhmästä ja, ja, ja sellaisia, jotka tarvitsevat apua lentokentillä, niin matkustajan pitäisi saada mahdollisuus myös vahtoehtoiseen lentoon ja saada kustannukset korvattua lentoyhtiöltä. Ja lopuksi korvaustaso, kriteerit ja mekanismit, ne pitäisi selvittää komissiossa. Ja niitä nykyistä tasoa ei saa heikentää. Sitä lyhyesti asetukseen 1107, joka koskee vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä. Uskomme, että esteetön pääsy on avainelementti tässä, jotta voitaisiin varmistaa myös tämän ryhmän esteetön pääsy koneeseen. Henkilöstön koulutus tai puutteellinen koulutus tai ja, ja lentokoneen ja lentoaseman infrastruktuuri ovat sellaisia esteitä, joita täytyy vähentää. Meidän voimme tehdä paljon varmistamalla pääsy lentokoneeseen ja että, että lentokoneen infrastruktuuri on sellainen, että soveltumus myös pyörätuolissa kulkeville ja myös liikuntarajoitteiset henkilöt ja vammaiset henkilöt, heidän täytyy he, heille, heille kuuluu myös saattaja, myös, myös avustajakoira, joka, joka, joka pääsee myös lentokoneeseen ja äh, myös, myös tällaisen lääketieteen lisähappi täytyy, sen saanti täytyy mahdollistaa näille henkilöille. Ja sitten jos vahinkoja sattuu, niin vahingoista täytyy korvata täysimittaisesti. Tämä on puhuttu 1200 eurosta, joka on tällä hetkellä äh, se summa, mutta meistä mitään rajoja ei pitäisi olla, koska nämä välineet ovat hyvin tärkeitä ja, ja kalliitakin monissa tapauksissa ja ne täytyy kattaa niin ikään. Ja lopuksi tieto ihmisille, jotka ovat liikuntarajoitteisia ja vammaisia. Sen tiedon täytyy olla täysin käytettävissä ja sen täytyy olla adekvaattinsa muodossa. Tässä oikeastaan mitä haluaisin sanoa on johdannomaisesti puheenjohtaja. Odotan kernaasti sitä, mitä varjostelijoilla ja komissiolla on sanottavaa tästä. Kiitos paljon ensinnäkin. Toivotan tervetulleeksi herra Hennanin ja Patelin, joka ovat eh, talous- ja sosiaalikomiteasta. Hän on TSKn esittelijä tässä asiassa. Palatalla, olkaa hyvä. Ja sen jälkeen muut jäsenet, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille edustajille. TSK on oman erityissektorinsa välityksellä, kuljetussektorin välityksellä sai kutsun tämän valiokunnan puheenjohtaja, sai kirjeen, jossa oli muutamia kysymyksiä, jossa puhuttiin näistä kahdesta asetuksesta. 261 ja, ja ja se toinen, joka oli vuodelle 2006, me olemme 11.07 vuodelle 2006, me olemme kokoontuneet kaksi kertaa julkisiin istuntoihin ja se on ollut erittäin mielenkiintoista. Ja me voimme eh, aika lyhyesti tehdä yhteenvedon näistä tapaamisista ja kaikista kaikki puhujat tässä kuulimistilaisuudessa sanoivat, että reformi on välttämätön. Se on todella välttämätöntä, koska nämä näiden kahden asetuksen käsitteet, jos puhutaankaan vuodesta tästä numero 261, ne määritteet eivät ole selkeitä. Eli meillä on tässä oikeuskäytäntöä, joka pitää soveltaa. Tässä on kyse suuresta paketista, joka pitää kytkeä tähän. Eli tuomioistuin haluaa siis sitoa ison oikeudellisen paketin kytkeä sen tähän asetukseen. Me haluamme myös puhua siitä, puhu, mikä on määrittely erityisolosuhteisille olosuhteille. Se on aika vaikea joskus konkreettisesti määritellä, mutta meillä on tämmöinen avoin lista, jonka avulla pyrimme määrittämään paremmin tämän käsitteen, joka voi joskus synnyttää erilaisia tulkintoja. Kolmanneksi haluaisin sanoa myös käsitteen, joka on tärkeä, kun haluamme antaa avustusta matkustajille, avusta antaa matkustamisessa. Mikä tämä määrittely on, mihin asti se ulottuu ja mikä, mitkä ovat oikeudet saada avustusta, apua? Onko kyse siitä, milloin astuu johonkin mat- kulkuneuvoon? Onko kyse peruuttamisesta? Onko kyse äh, matkan keskeytymisestä. Tässä on tietysti erilaiset oikeuskäytännöt, jotka astuvat kuvaan mukaan, mutta tässä on tietysti laajennettu sitä, mitä alun perin oli suunniteltu tästä tulkinnasta. Olin pyritty tekemään siitä laajempi ja kattavampi. Me olemme laatineet asiakirjan, jossa olemme tehneet luettelon aiheista, jotka mielestämme ovat tärkeimmät Aivan erityisesti yksi konkreettinen teema, niin kuin miten säätelemme tilanteet, jotka syntyvät lentojen uudelleenohjelmoinnista tai silloin, kun jatkoyhteydet, lentoyhteydet ovat vaikeutuneet, mitkä ovat yhteydenpitomahdollisuudet, kontaktipisteet, eli tästä on laatu tekeillä. Teksti, jonka te tulette saamaan käsiin, sitten on tämä asetus 1000, äh, anteeksi, 11.07 erityisesti Vammaisten järjestöjen eivät ole laisinkaan tyytyväisiä tämän asetuksen soveltamisesta. He, järjestöt ovat sitä mieltä, että pitäisi konkretisoida paremmin, se pitäisi konkretisoitua paremmin, se pitäisi olla paremmin tulkittu, kun puhutaan nimenomaan määritelmistä, jotka ovat liikuntarajoitteisia, miten se voidaan määritellä tässä voitaisiin lähteä lähteä pohtimaan mahdollisuuksia ihan konkreettisesti uudelleen tarkastella tätä asetusta 11.07. Tässä näin lyhyesti tiivistettynä tämän, tämä selonteko. Jos äh, komissio haluaa tehdä kysymyksiä, valiokunnan haluaa tehdä kysymyksiä, niin olen teidän käytettävissä. Kiitos paljon. Kiitoksia ja mukavaa, että pääsit tulemaan tänne ja kertomaan TSK mietinnöstä. EPPstä äh, edustajassa Saada. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję posłu. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää esittelijä Tayloria näistä ponnisteluista, joita hän on uhrannut tähän, tämän mietinnön laatimiseen. Ja tuen suurinta osaa esittelijän ehdotuksista, mutta joitakin kohtia pitäisi vielä tarkenne, tarkentaa. Ensinnäkin yleisestä sisällöstä olen vakaasti sitä mieltä, että on laadittava uudelleen asetus 261 2004, koska matkustajien oikeudet täytyisi laittaa kaikki yhteen asiakirjaan, yhteen säädökseen. Meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti päättää, mitä todella tarkoitetaan poikkeuksellisilla olosuhteilla. Ja kolmanneksi, vaikkakaan paras asetus ei ole aina eh, ei ole aina käyttökelpoisin, jos matkustajat eivät tiedä oikeuksistaan. Ja tämän takia meidän pitäisikin aloittaa toimenpiteet EU-tasolla niin, että ensinnäkin lisätään tietoisuutta kyseisistä matkustajan oikeuksista ja toisekseen meidän pitäisi tiedottaa matkustajille siitä, miten he voivat hyödyntää tehokkaasti näitä oikeuksiaan. Sitten 261-2004 asetuksen 13 artiklassa hyvin selkeästi sanotaan, että on sellaisia lentoliikenteen harjoittavia, joiden tai jotka laiminlyövät velvollisuuksiaan matkustajien oikeuksien suhteen, eikä saisi joutua sellaisiin tilanteisiin, että näin tapahtuu, jos vaikkapa matkustajan matkatavarat ovat kadonneet. Pitäisi perustaa nämä kaikki asiat konkreettisiin tapauksiin. On voitava saada korvausta kolmansiltakin osapuolilta. Esimerkiksi jos matkatavarat matkatavaroita käsittelee jokin maahuolintayritys, niin tällöin voidaan syyttää kolmatta osapuolta, eli maahuolintayritystä, jos matkatavara häviää. Mutta matkustajan kannalta on yhden tekevää, kuka siitä on vastuussa. Ja tämän takia lentoyhtiön täytyisi voida korvata kustannukset ja saada sitten toisaalta korvaukset maahuolintayritykseltä, joka tuon vahingon oikeastaan on aiheuttanut. Sitten asetuksesta 1107-2006. Tämä säädös on hyvä, mutta sitä ei ole täytäntöön pantu oikein. On hyvin yleistä, että vammaiset tai liikuntarajoitteiset henkilöt kohtaavat ongelmia liikkuessaan lentoasemilla ja on myös hyvin yleinen käytäntö, että jotkut lentoyhtiöt vaativat ylimääräisiä maksuja, jos haluaa käyttää jonkinlaista liikuntaa helpottavaa välinettä. Ja myöskin tämä lääkehappi on ollut usein maksullista, kun ajatellaan vaikka ja sitten täytyy ajatella myös niitä tämmöisiä henkilöitä, jotka matkustavat lastensa kanssa yksin, jos vaikkapa vanhemmat. Eli tähän pitäisi siis nyt myös ottaa mukaan vanhemmat, jotka matkustavat yksin lasten kanssa. Minulla on nyt joitakin ihan yksityiskohtaisia ongelmia kuusi artiklasta ensinnäkin olisi voitava saada tietoa myöskin matkustajarekisterin tallennetuista tiedoista, joita lentoyhtiöllä on käytössään. Esittelijä menee kuitenkin pidemmälle, nimittäin että matkustajia ei pitäi tai heiltä ei pitäisi evätä pääsyä lennolle näiden rekisteritietojen mukaan, paitsi jos kyseessä on terrorismista epäilty henkilö. Jos sitten kolmas maa kuitenkin tulkitsee näitä tietoja, niin miten sitten tehdään? Sitten yhdeksän artikla. Olen samaa mieltä siitä, että matkustajan pitäisi voida maksutta korjata varauksen yhteydessä tekemänsä virheet, jos kirjoittaa nimensä väärin tai jos antaa väärän syntymäajan, eikä tällöin lippukaan ole voimassa että jos on 48 tuntia aikaa muuttaa tätä varausta, niin sehän aiheuttaa ongelmia, koska yleensähän lipun hinta riippuu siitä, koska varaus on tehty. Ja ehkä parempi mahdollisuus korjauksien tekemiseen olisi se, että menetään kaksi tuntia aikaa. Sitten tarve matkustaa yhtä reittiä jos lento on, vara, lento on peruttu ja sitten mahdollisuus antaa mahdollisuus tehdä uusi varaus. Miten sitten tehdään, jos liput ovatkin kalliimpia, kuten nyt ennen joulua? Jotkuthan saattaisivat spekuloida hinnoilla ja ostaa halvempia halvempia lippuja aikaisemmin ja sitten myydä ne uudelleen ja tehdä sillä voittoa. Eli tämän takia matkustajan nimen muuttamisesta täytyisi tietty maksu vaatia. 18 artiklassa en ole samaa mieltä siitä, että matkustaja, jonka matkatavara on hävinnyt tai viivästynyt, niin korvaukset pitäisi olla sama kuin niillä matkustajilla, joiden matka on viivästynyt. Tämä johtaisi väärinkäsityksiin, väärinkäytöksiin mahdollisesti. On vähän eri asia, jos matkatavara häviää vaikkapa kaikista suosituimmissa matkakohteissa. Joillekin jotkut vammaiset tai liikuntarajoitteiset tarvitsevat lääkehappia tai välineitä, mutta pitäisi olla tiet tai tällaisten välineiden tai lääkehapen täytyisi olla varmistettua tai hyväksyttyä, jotta se vahvistaa turvallisuuden muita tarkistuksia tuen. Spanish. Ja minäpä luulen, että espanjasta puhuvat pitkään. SND, herra Sessoo. Sì, grazie. Kiitos. Aivan ensiksi kiitos esittelijä Taylorille. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Tämä on hyvin tärkeä mietintö, koska nyt meillä on mahdollisuus mahdollistaa se, että matkustajat ja kansalaiset tuntevat omat oikeutensa. Minun mielestäni tämä mietintö on hyvin laadittu, se on hyvin tasapainoinen, mutta haluan esittää kuitenkin joitakin huomioita tai täsmennyksiä omien tarkistusteni pohjalta. Olen samaa mieltä siitä vaatimuksesta, jonka Taylor on esittänyt, että on tarkennettava käsitettä käsitettä, eli mitä tarkoitetaan poikkeuksellisilla olosuhteilla. Näinhän TSKnkin edustaja sanoi. Tällä tavoin voidaan tarjota parempia palveluita kuluttajille. Täytyy voida rajoittaa kaikkia näitä määritelmiä. Ja meidän täytyy myöskin nopeammin voida ratkaista kaikki kiistat, riita-asiat ja matkustajien täytyisi saada korvaukset riittävän nopeasti. Se on heidän oikeutensa. Lisäksi on tarkistettava tai täsmennettävä näitä varauskäytäntöjä ja sitä, miten esimerkiksi tietoja rekisteröidään matkustajatietorekisteriin. Sinnehän tallennetaan vaikkapa luottokorttien numeroita tai se, mihin uskontoon ihminen kuuluu. Täytyisi myöskin lentoyhtiöiden voida huolehtia tästä varausmenetelmästä, mutta samalla on varmistettava tietosuoja. Myöskin varaussäännöstöön liittyen haluaisin pyytää, että Taylor hieman kohtaa kuusi täsmentäisi jos evätään pääsy lennolle matkustajarekisteritiedon perusteella siinä tapauksessa, että henkilöä epäillään terros, terrorismista, onko tarpeellista evätä pääsy näissä tapauksissa. Kuitenkin tämän pitäisi mielestäni olla poliisiviranomaisen tehtävä eikä niinkään lentoyhtiön henkilökunnan tehtävä päättää siitä, kuka lennolle pääsee. On voitava mahdollisimman hyvin varmistaa, että vain toimivaltaiset viranomaiset tekevät tällaisia päätöksiä. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä myös siitä, että hintojen avoimuus on varmistettava. Mehän parlamentin jäsenet hyvin tiedämme, että usein mainostettu hinta, esimerkiksi halpalentoyhtiöiden piirissä ei vastaa sitä lopullista hintaa ja tätä ei voida hyväksyä. On varmistettava se, että kaikki ne verot ja maksut, joita lentolippuun liittyy, ilmoitetaan selkeästi. Ei ole mahdollista se, että kun tekee internetissä varausta, niin joka vaiheessa tulee jokin uusi maksu, jos kerran lippu maksetaan kerralla. Ei ole mahdollista, että maksuja aina tulee lisää. Maksun pitäisi Tämä pitää olla myös mukana, kun tarkistetaan asetusta 261-2004, miten lentoyhtiön täytyy korvata matkustajalle, jos lento viivästyy tai perutaan. Silloin, kun matkustaja on itse maksanut jotain, ja tämän täytyy koskea myöskin veroja. Kaikissa lennon vaiheissa turvallisuus on varmistettava, erityisesti kun puhumme hyvin pienistä lapsista. Lapsi alle kaksivuotias, eh, joka lentää, hänen hän täytyy matkustaa äitinsä tai isänsä sylissä. Entäs sitten, jos on kaksi lasta alle kaksivuotiaasta, niin silloin toinen lapsista joudutaan antamaan jonkun ihan tuntemattoman henkilön syliin nyt pitäisi hieman tätäkin tilannetta parantaa ja varmistaa se, että myös pienet lapset voivat matkustaa turvallisesti. On voitava lentokoneisiin varata paikka, tietty paikka, erityinen paikka myös hyvin pienille lapsille. Samalla tavalla voitaisiin ottaa käyttöön turvaistuimia, sellaisia turvaistuimia, joita myös autoissa käytetään. Anteeksi puheenjohtaja, tässä vielä pari minuuttia. Tällä hetkellä meitä ravistelee vakava talouskriisi ja se vaikuttaa perheisiin. Jos 2-5-vuotiaille taattaisiin puolikas hinta lentolipuista, niin se kyllä auttaisi kuluttajia ja tässä tapauksessa erityisesti perheitä. Sitten viimeinen huomio. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa kohdasta 18. Silloin kun matkatavarat ovat kadonneet tai viidestyneet, olisi tarjottava samat oikeudet korvauksen ja avustamiseen kuin viivästyneille matkustajille. On totta, että lentoyhtiö ei välttämättä itse huolehdi matkatavaroiden lastaamisesta ja purkamisesta, mutta se on kuitenkin lopulta va- vastuussa, koska matkustaja on, tekee sopimuksen lentoyhtiön kanssa, sen lentoyhtiön, jonka lipun hän maksaa. Kiitos. Pyytäisin puhujia pitämään kiinni puheajasta viimeinen vetoomus ennen kuin alan tiukan linjan. Seuraavaksi Rova Griesbeck. Merci, président, euh, mes chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Toivon voivani noudattaa aikarajan. Tiedä kuinka monta minuuttia minulle nyt on annettu? Kymmenen? Seitsemän? Viisi. Euh, alors je vais essayer d'être très bref. Je voudrais moi aussi. Minä pyrin puhumaan lyhyesti. Kiitän myöskin Tayloria hänen hienosta työstään ja tämä oli meillä on ollut viime viikkoina hyvää rakentavaa ajatusten vaihtoa. Keskittyisin nyt ehkä vain joihinkin kohtiin, joista voin tehdä kommenttia. Ja se, mitä en ehdi tehdä nyt tässä sanoa suullisesti, niin sitten teen ne kirjallisena tarkistuksina. Täällähän tuotiin monentaa toimesta esille eurooppalainen lainsäädäntö, myös kun edustaja puhui siitä. Euroopan lainsäädäntö on aika selkeä ja vahvaa ja oikeuskäytäntöhän sitä täsmentää ja siihen liittyy selkeät vastuualueet teoriassa, mutta kun ö, puhutaan sitten todellisuudesta, niin tämä mietintö tulee hyvin osuvasti osoittamaan sen, että meillä on elementtejä, joita meidän tulee täsmentää sekä myös vastuualueessa, kun on kyse matkustajien oikeuksista. En ole ihan samaa mieltä kaikesta Kate Taylorin kanssa, kun puhutaan matkustajien informoimisesta heidän omista oikeuksistaan, koska voidaan nähdä, että tämä ei ole mitenkään yksinkertaista ja helposti ymmärrettävissä. Voipi olisi ehkä hyvä, että meillä olisi yksi ainut tapa informoida matkustajia. Matkustajat tietäisivät, mistä tätä tietoa saa. puhelin kontakti ainakin on kyse näistä halpalennoista, joissa matkustajat ovat aika usein ymmällään, koska eivät tiedä, mihin voivat ottaa yhteyttä. Ei ole mitään puhelinlinjaa silloin, kun tulee huolia tai murheita. Mitä sitten tulee tietojen korjaamiseen, olen ihan samaa mieltä Kate Taylorin kanssa. Tässä on kyse tärkeästä oikeudesta, jota täytyy myös selkeästi tyhjentävästi kovasti selittää ja korostaa. Yksi asia, jota en ihan ymmärtänyt, ehkä se meni minulta ohi. Te voisitte ehkä selvä kertoa minulle vähän tarkemmin siitä, että tässä on kyse siitä periaatteesta, että matkustajan täytyy lentää, täytyy käyttää siis lentolippunsa menopaluuna. Siis hänen täytyy suorittaa lentolippu, menolippu, jotta voi käyttää paluulipun. Jos matkustaja on mennytkin toisella toisen liikennemuodon avulla johonkin määränpäähänsä, niin miksi hän ei voi käyttää paluulentolippua sitten lento, lentomatkustamisen muodossa? Mielestäni tätä, tätä pitäisi vähän selventää, miksi tämä on mahdotonta ollut tähän mennessä. Minä haluaisin sitten tasapainokysymyksistä, jos puhutaan matkatavaroiden viivästymisestä tai katoamisesta, sehän on jokaisen painajainen meille silloin, jos ei löydä omaa matkalaukkua sieltä hihnalta koska tässä on kyse miljoonista matkoista vuosittain, jotka joutuvat, öö, <clears throat> matkatavar, jotka eivät ehkä löydä matkatavaroita, mutta suurin osa matkatavaroista kuitenkin päätyi omistajien käsiin. Olin ihan samaa mieltä Keitin kanssa siitä, kun hän sanoi, että jos tavarat ovat myöhässä tai katoavat, niin matkustajat saisivat samat korvaukset kuin ne matkustajat, jotka saavat korvauksista viiveestä tai myöhästymisestä. Kyllä meidän pitäisi löytää vähän parempi tasapaino taloudellisesti ajatellen, ja tässä ajatellen lentoyhtiöiden taloutta, matkatavaroiden katoamisesta täytyy saada tietysti korvaus, mutta sitten on olemassa myös vaikeudet, jotka liittyvät matkatavaroiden myöhästymiseen, viivästymiseen, miten ne toimitetaan matkustajille rapporteur que nous devons avoir le droit matkustajatietorekisteristäkin meidän pitäisi saada parempi tasapaino lentoyhtiöt, kuljetusfirmathan ylläpitävät tätä, eikä matkustajien pitäisi evätä pääsy asiakirjansa, jos ei tässä ole, vain tässä pitää olla kyse siis toimivaltaisista viranomaisista, poliisi- ja turvallisuusviranomaisista, jotka voisivat hallinnoida tätä tiedostoa, rekisteriä. Jos jotakin matkustajaa ei hyväksytä jollekin lennolle, jos häneltä evätään pääsy lennolle, niin kyllä, tai jos pyydetään matkustaja poistumaan äh, lentokoneesta viime minuutilla, niin kyllä tässä pitäisi olla kyseessä poliisiviranomaiset, turvallisuusviranomaiset, eikä tämän kyseisen kuljetuslentoyhtiön edustajat. Tästä 11.07 asetuksesta haluaisin myös puhua tästä samaisesta rekisteristä. E, eurooppalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että ei, näillä kyseisillä ihmisillä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla. Jos liikuntarajoitteisilta evätään pääsy koneeseen, niin kyllä silloin on kyse myös kiellosta, joka kuuluu aivan toiseen aikakauteen. Kyllä näillä pitää olla samat oikeudet liikuntarajoitteisille ja tode, jotkut lentoyhtiöt harjoittavat todellista syrjintää, eivät, päästä, eivät hyväksy edes pääsyä tähän tie, rekisteritiedostoon. Halpalentoyhtiöt harjoittavat aggressiivista kauppa- ja kilpailupolitiikkaa, haluavat saada käyttökustannukset mahdollisimman alhaisiksi ja se johtaa usein syrjiviin käytäntöihin. Me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että meillä pitää kattava selkeä apu kaikille tarjottavana silloin, kun pyyntöjä tulee niin erityisesti lippujen varauksessa tavaroista. Vielä muutama sana kaikki puheenjohtaja on sitä mieltä, että puhuu liian nopeasti. Jos matkatavaralle on tullut jotakin vahinkoja, jos on kyse liikuntarajoitteista ihmisestä, hänen silloin meidän täytyy miettiä, mikä on keskeistä tämän liikuntarajoitteisen ihmisen ihmisarvoille kuuluvaa, mikä kaikkea, mitä kaikkea se merkitsee, ja se pitää sisällyttää näihin korvausvaatimuksiin. Kiitoksia, Rua Grisbeck, ja hieno esimerkki siitä, mitä voidaan sanoa vain viidessä minuutissa. Kaikki asiat tulivat esille. Rova Foster, epäilen, että nyt saamme toisenlaisen näkökulman. Jackie. Ehkä, ehkä puheenjohtaja. Viisi minuuttia, sanoo puheenjohtaja. No, yritän pitää kiinni näistä tietyistä asioista, koska syy, miksi me todellakin käsittelemme tätä asetusta ja asetuksia, niin tämä ei oikeastaan siitä, siitä tuhkapilvestä tuolloin taannoin ja, ja sitten tuomistuimen arvioista. Tässä on kaksi pääkriteeriä minun mielestäni komission suunnalta, miksi meidän täytyy selvittää tätä asetusta, näitä asetuksia. Pitkälti monet asiat olivat jo alkuperäisessä asetuksessa, joita me olemme valiokunnassa käsitelleet. Ja silloin kun ensimmäistä kertaa asiaa käsittelen, niin se on edelleenkin paikallaan ja kohdellaan alkuperäinen asetus laatiin hyvään, hyvään malliin. Ja tietenkin kun aika kuluu, niin tämä on hyvä tietenkin selvittää, millä tavalla voidaan joitakin asioita selventää se, missä huolia on, kuten esittelijä sanoi, että meillä oli kokous varjoitusesittelijöiden kesken ja siinä otettiin asioita, joita me esitimme. Ironista kyllä, ja ensimmäinen luonnos ja sama, nykyinen luonnos ovat ihan samaa tekstiä. Enkä tiedä, olenko sitten puhuneet puolitoista koko tuntia varjoittelijan kesken, koska mikään niistä kohdista ei tullut esille tässä, tähän, tähän äh, mietintöluonnokseen. Mutta tämä on tietenkin esittelijän ratkaistavana, mitä hän haluaa tehdä. Mutta kahta asiaa. Nämä poikkeukselliset olosuhteet. Tässä on parikin e-, e-, eroa on force majeure ja sitten poikkeukselliset olosuhteet. Monet näistä poikkeuksellisista olosuhteista ja force majeure-tilanteista ovat kansainvälisiä asioita. No, vaikeus on, yleinen vaikeus on se, että millä tavalla te ruvetaan tekemään listaa, koska mistä se lista alkaa ja mihin se päättyy. E, todellakin uskon, että tämä on kovin vaikeaa. Tässähän on kirjoitettu 295. Tässähän puhutaan tästä yleissopimuksesta. Tämä on varsin hyvin kirjoitettu. Ehkä se voisi olla hieman toisessakin asussa, mutta kuitenkin 14 ja 15 ovat varsin hyviä. Ja sitten kun puhutaan tähän sisältöön 6 ja 7, PNR on, se, se pitäisi kuulla toiseen asetukseen. En usko, että meidän pitäisi tässä sotkeutua PNRään. Se on kuitenkin juridinen asia, asia tota, on, epäilääkö jotakuta, jotakuta terrorismista tai ei. Ja sama koskee tätä vararikkoa. Meillä oli keskustelu Strasbourgin täysistunnossa tästä ja komissionhan piti esittää meille, millä tavalla komissio aikoo selvittää yritysten valvontaa ja mitä tehdään siinä vakuutusyhtiöiden suuntaan, mitä voitaisiin tehdä, jos tällainen tilanne syntyisi. Olisi kiva nähdä, mitä komissio sanoo tästä. Ja sitten lipunmyynnistä, kuten kollega Kriisbeck totesi, meillä on, tässä on kaksi asiaa. Ei, voidaan ostaa yksi lippu tai voi ostaa menopalolipun. Nythän syy siihen kun pyydettiin tätä menolipun käyttämistä, että ei voi, ei voi myydä lippua, ellei pääse lähtemään. Ja nyt kun vihreät esittävät, että, että sitten, äh, sitten lentolen, äh, lentokone lentää tyhjillä paikoilla, mutta emme voi ostaa yksittäisiä paikkoja, siis vaan pelkästään menolippuja. Tässä, tässä on kysymys kaupallisesta päätöksenteosta. Sitten taas äh, lipun siirrettävyyteen tulee. Täällä on otettu tämä asia esille meidän täytyy selvittää vastuu, ja tämä liittyy PNR-tietoihin. Ei tämä nyt niin yksi mustavalkoinen juttu ole. Ja pari pientä juttua vielä. Puhutaan korvaustasosta. Tämä on mielivaltaista, että kun puhutaan korvaustasosta, tästähän tulee painajainen tästä asetuksesta. Minä en haluaisi lähteä tähän. Se oli kamottava. Minusta tässä on sellaisia kysymyksiä, joita ei tarvitse selvittää tässä yhteydessä. Minulla on oikea esimerkki, jos esimerkiksi asuu Barbadoksella hotellissa ja sitten on kaksi viikkoa Barbadoksen auringossa tällaisen myöstymisen takia. Tällaisten korvausten kanssa täytyy olla aika varovainen, täytyy selvittää, kerro sitten myöhemmin kuka hän on. Joka tapauksessa tästä sitten pienet nimenmuutokset. Lipussa tietenkin virhe on mahdollista, mutta 48 tuntia. Tämä on kaupallinen hinta. Sitten pakettimatkoista. Eikö, tästä matkatavaroista tässä päätyy tukeutua Montrealin yleissopimukseen ja se, siihen, se, sen ö, korvaustasoon. On lähdetäänkö siihen, että tämä matkalaukko tulee perille myöhemmin tai sitten korvataanko se ja mikä on se korvauksen taso. Ja PNR, me olemme puhuneet tässä aikaisemmissakin kokouksissa. Keskeinen asia tässä, että jos, äh, jos henkilö haluaa äh, sitten päästä koneeseen 24 tunnin varoitusajalla ja äh, omina varusteineen, ja niiden täytyy olla soposoinnossa sen kanssa, mitä äh, lentokone saa käyttää. Tämä on sellainen asia, josta pitäisi keskustella, koska tähän ei ole mitään helppoa vastausta. Tämähän kaikki riippuu matkustajien kunnosta ja PRN olen samaa mieltä siitä, että jos, jos varustus on vahingoittunut, silloin totta kai siitä pitää maksaa korvaus. Ja lopuksi PRMstä. Lapset eivät ole PRMiä. Lapset ovat lapsia. Kansainvälisen määritelmän mukaan PRM on taas omaa tietyn määritelmän, jotka ovat siis kuuluvat tällaisen rajo- liikuntarajoitteisiin henkilöihin tässä täytyy olla aika tarkka, millä, lähe, millä tavalla lähdetään spesifioimaan sitä kieltä, mitä käytetään, koska tämä on kuitenkin kansainvälinen liikennemuoto. Luulen, että kaiken kaikkiaan tässä on, tässä on valtavan paljon tässä ö, mietinnössä, jota, jotka, jot, josta ei oikeastaan voida sanoa, miksi me haluaisimme lähteä näitä asetuksia muuttamaan – Siinä mielessä me tulemme esittämään useitakin tarkistuksia ja luulen, että tämän valiokunnan jäsenet, tehän tiedätte, meidän täytyy selvittää realistinen tapa edetä näistäkin asioista, joista minä äsken puhuin. Kiitoksia. Sitten herra Koch. Kiitoksia puheenjohtaja. Michael, teillä oli esittelijän puheenvuoro, niin kyllä sinä saat kyllä oman puheenvuorosi kohta. Sinä olet ilmeisesti seuraava puheenvuoron käyttäjä, Mikael. Mutta nyt on vuorossa Koh. Kiitoksia herra Taylorille tästä mietintöluonnoksesta. Minulla on kolme lyhyttä huomiota. Ensimmäinen koskee yleistä ongelmaa, aikaa. Tämä on varmasti ihan oikein, että matkustajien oikeuksia lisätään ja tehdään läpinäkyvimmiksi, mutta jossakin vaiheessa täytyy äh, sanoa, että on myös velvollisuuksia. Jos se, joka matkustaa lentokoneella, niin hänellä on, tai hän täytyy äh, kantaa tietty oma kortinsa kekoon, että matkasta tulee turvallinen jossain vaiheessa velvollisuus tulee eteen. Toisekseen asetus vammaisten oikeuksista lentoliikenteestä. Se olisi pitänyt saada täytäntöön jo ajat sitten. Minua kiinnostaisi tietää yleiskuva siitä, minkälaisia tilanteita, mitkä yri, lent, lentoyhtiöt ja lentoasemat ovat osaltaan myötä vaikuttaneet siihen, että tämä toteutuu. Tästä, tämä on nyt jo viisi, tämä jo viisi vuotta sitten hyväksytty tämänkin asetus. Kolmanneksi olen tuostakin havainnut, että ihmiset, joilla on proteeseja, esimerkiksi metalliproteeseja, heillä ei ole syrjimätöntä valvontaa eräissä, koska yleisissä maissa on proteesipassi käytössä, mutta me olemme kuitenkin sisämarkkinoilla, me tarvitsemme eurooppalaisen mallin tai eurooppalaisen pohjan, joka, joka tunnustetaan keskinäistä. Ehkä sitten voitaisiin miettiä, herra Taylor, että esittää komissiolle esitys siitä, että saataisiin yhteinen yhteisöllinen proteesipassi käyttöön. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten herra Kramer, viisi minuuttia. No ensinnäkin kysymys on siitä, että käytetäänkö sitä riittävän kauan. Hinnat ovat nousseet pilviin, koska niitä käytetään niin paljon. Nyt me on kysymys siitä, että näitä käytetään mahdollisimman vähän niin, että lentoyhtiöt ja muut tietävät, että matkustajien kustannuksilla maksimoidaan sitten voitot kuten usein on se, että lentokoneet ovat myöhässä, koska se edellinen lento on tullut myöhässä No miksi nämä aikataulu on niin tiukka, koska me olemme antaneet niin paljon mahdollisuuksia. Niin EU-tuomioistuin päätöksessä se on oikeastaan häpeällistä parlamentin ja Euroopan unionin kannalta, koska vasta viiden vuoden viive otettiin mukaan. EU-tuomioistuin sanoi, että se ei ole sen pitää puhua kolmen tunnin rajasta, koska lent- rautatieliikenne saa jo tunnin myöhästymisen jälkeen 25 prosenttia, 20 tunnin 50 prosenttia. Me olemme tästä niin kuin lentoliikenteessä paljon paljon jäljessä ja nyt on kysymys siitä, että me tarvitsemme riippumattoman sovitteluelimen. Esimerkiksi minä olen nous, lensin Sofiasta Viiniin kuusi tuntia talvella lento oli myöhässä, koska Viinissä satoi lunta. Eihän siellä koskaan talvella satanut, eikö niin? Ja sitten puoli tuntia oli Viinin lentokenttä suljettuna, mutta meillä oli kuuden tunnin, olimme kuusi tuntia myöhässä. kirjoitti lentoyhtiölle sanoa, että te saatte 25 euroa. Sehän on naurettavaa tulin kello, yöllä kello kaksi viiniä. ja sit, mitä sitten voi tehdä, ja lent- junakan kulje enää kaupunkiin. Mutta ei ole mitään riippumatonta sovitteluelintä, koska sellaista ei ole, tai lentoyhtiöt reagoineet, sitten on yksityisiä asianajotoimistoja, jotka sitten hoittavat tämän ilmaiseksi, ja sitten jos saa korvauksen, saavat siitä 25 prosenttia, se on hyvä juttu, mutta me tarvitsemme yhden riippumattoman sovitteluelimen kaikille liikennemuodoille, jotka sitten tietävät, mitä tehdään. Nyt kanne tulee Air Berlinia vastaan, mutta siellä ei haluta missä tapauksessa, missään tapauksessa tuomioita. Se odottaa niin kauan, kuin sitten vähän ennen tämän, tämän aja, määräajan päät, päättymistä tehdään sopimus juristin kanssa, koska he eivät halua mitään tuomiota. He, me olemme kuitenkin oikeusvaltiossa, meidän täytyy saada matkustajien oikeudet toteutumaan. Eikä, eihän siitä tule mitään. Minä kirjoitan kolme-neljä kertaa yksityisihmisenä, kunnes jokin elin äh, reagoi. Meillä on rautatieliikenteessä riippumaton sovitteluelin. Siellä tiedetään, milloin minä saan oikeutta ja niin milloin en. Sen tietävät myös rautatieyritykset ja sitten sopivat 90 prosentissa tapauksessa tapauksissa, mutta lentoliikenteessä 99 prosenttia on sellaisia, joissa yksittäinen matkustaja joutuu hoitamaan sen asian itseesi. Ja tämä tilanne täytyy muuttaa lopuksi sitten virheiden korjaus. Jos minun nimeni kirjoitetaan ja tämä syntymäaikana kirjoitetaan väärin, miten, miten se kestää kaksi tuntia korjata se? Ja jos minulla on puukannut lennon aikaisin ja sitten, sitten on tapahtunut virhe siinä monen nimissäni, niin no mis, mikä, eihän se, minähän kuitenkin sitten meno- ja paluuliipussa Paluulippu tietenkin kiellettäisiin, mutta se ei onnistu. Jos menomatka on tapahtunut, niin sitten paluumatka voidaan jättää silleen, koska miksi ei se onnistu toisinpäin, että paluulento ensimmäisenä. Mutta jos minä en lähde paluulennolle, silloin se paikka on vapaa. Mikä se ero siinä on? Kaikki tapahtuu vastustajan kustannuksella ja lentoyhtiöt ovat kuitenkin tässä kärjessä ja tässä täytyy rajoja lähteä luomaan ja tämä on epäreilua kilpailua rautatieliikenteen, jossa tunnin myöhästyminen antaa 25 prosentin korvauksen. Meillä vasta kolmen tunnin myöhästymisen jälkeen me haluamme yhtäläiset säännöt kaikille, riippuen on se sitten tunnin myöhästyminen vai ei. Tämä on kuitenkin Euroopan tason vastuu, koska subsidiariteetti sitä e- ei me lähteä, tähän saa puuttua. Joko Euroopan tason sääntelyä kaikille tai sitten ei mitään. Meillä on se esimerkiksi lento- rautatieliikenteessä me olemme edelleenkin kaukana niistä oikeuksista, joita rautatieliikenteessä on toteutettu. Kiitoksia, herra Higgins. Five minutes, Mr. Higgins. Viisi minuuttia. Very much, Mr. President. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. En varmaankaan tarvitse viittä minuuttia. Periaatteessa tämä mietintö on hyvä, mutta siinä mennään liian pitkälle, kun pyritään jo toimimaan lastenvahteina kuluttajille ja matkustajille. Meillä on jo todella tehokas matkustajien oikeutta koskeva järjestelmä. Ja se kyllä toimii oikein hyvin. Esimerkiksi kun ajattelemme tätä tuhka asiaa, joka joitakin aikoja sitten oli. Kohta viisi, peruutus ja yhteyshenkilöiden läsnäolo lentokentillä, se on hyvin tärkeää. Jos lento on todella peruttu, niin henkilöiden pitäisi myös olla näkyvillä. Sitten se, miten markkinoita ehkä manipuloidaan, miten lentoyhtiöt toimivat, esimerkiksi Ryanair, irlantilainen, se, miten näkyy tuo hinta, miten avoimia hinnat ovat. Esimerkiksi Czech Airlines ehkäpä tuo 48 tunnin harkinta-aika on liian pitki, kaksi tuntia voisi olla hyvä, kuten tsekkiläinen joka sanoi. Sitten kohdassa 16, se on todella tervetullut ajatus. Kohta 18, kun matkatavarat ovat viivästyneet. Minun mielestäni tämä ei ole realistinen ehdotus että samalla tavalla viivästyneistä matkatavaroista maksetaan korvauksia kuin matkustajien viivästymisestä. Sitten kohta 19 haluaisin, että tähän lisätään, että kuluttajat voivat myös ottaa yhteyttä lentoyhtiön sähköpostitse. Sitten kohta 29 tähänkin voi liittyä ongelmia. Sitten 22. Tämä pitää poistaa, siihen liittyy suuria ongelmia. Ja sitten kohta 30 on oikein hyvä eh, ehdotus esittelijältä. Nämä välineet, joita liikumis, liikuntarajoitteiset käyttävät. Pitää olla samoja tässä on ehdotettu, että käytettäisiin samoja oikeuksia kuin kaikissa muissa liikennemuodoissa. Tämä ei ehkä ole mahdollista, kuitenkaan lentoliikenne on ihan oma alansa. Kiitoksia Reo Higgins, jos sitten saisi muutaman minuutin ja sitten ja Kriisbeck sitten katsoo, onko, että milloin minä tää lähteä kotiin. Haluaisin vain mainita pari asiaa. Ensinnäkin uskon, että meidän pitäisi saada lainsäädäntöön mukaan, niin kuin on tässä on nähty näkyy brittimediassa, että, se, että matkustajille täytyy kertoa, että operatiivisesti syystä on tapahtunut viive. Siitä tulisi 5 miljardia euron, 5 miljardin euron sakko, jos sitä pidetään tällaisena tekosyynä koska se on vain tekosyy, ei, ongelmasta ei tiedetä, ja sitten vaan sano, eikä sanota kertoa sitä matkustajalle, mikä se ongelma on. Epäilyksen alais, hyvin epäilyttävä on se, että kun tulee tapat operatiivista syistä, mistä, mitä helvettiä se tarkoittaa, tämä operatiivista syistä, no todellakin täytyy sanoa lentoyhtiölle, että tällaista typerää termiä ei saisi enää käyttää silloin, kun ongelma on. Minusta meidän täytyy selvittää tätä asetusta. Tässä on paljon voimassa olevaa, moni asia toimii hyvin. Meidän täytyy olla varovainen, ettei heitetään lasta pesuveden mukana pois. Mutta siellä on paljon sellaisia asioita, jotka eivät toimi ja on sellaisia juttuja, että jotkut eh, lentoyhtiöt, niin kuin herra Higgins viittasi omaan lentoyhtiönsä, eh, ovat tekevät kaikkeensa, mitä he voivat eh, saadakseen tämän äh, osaksi tätä lainsäädäntöä. Ja tämä liittyy pitkälti siihen, että kansalliset säätäjät eivät tee omaa työtään kunnolla. Minulla sellainen äh, tilanne oli omassa vaalipiirissäni koelämän suhteen. E, sitten hän hoiti ja sitten tämä käytiin Britannian len- äh, viranomaisia myötä, eikä hän saanut mitään tulosta. Siellä ei haluttu mitään koska kuolema kieltäytyy vastaamasta siltä, sanottiin, että emme voi tehdä tämän asian suhteen mitään, kun taas matkustajien oikeuksien asetus, jos se merkitsee jotain, niin meidän täytyy päästä tällaista tilanteesta eroon. Ja meidän täytyy selvittää, niin kuin Michael sanoi, meidän täytyy saada riippumaton sääntely, eli EUn alueella, jossa joku sitten huolehtii siitä, että saadaan toteutua nämä juridiset velvoitteet, joita lentoyhtiöillä on. Ja toinen asia, jonka haluan sanoa, meidän täytyy, on paljon on lentoyhtiöitä, on yksi lentoyhtiö, katson taas sinua herra Higgins, joka laskuttaa ihmisiltä omasta korvausvarastostaan. Sehän pitäisi julistaa laittomaksi. Ja mitä tapahtuu, kun puhut näistä lipuista ja että ihmiset eivät saa paluulippuaan, nämä, ne maat, jossa, jossa puhutaan, josta käytetään näitä maksuja. Mitä tapahtuu sillä rahalla, joita, jonka matkustajat maksavat lentokenttoverona tai vastaavana? Sitten ei pysty matkustamaan, jos tai jotain muuta. Sitten kun yrittää saada rahansa takaisin, niin hallinnolliset kustannukset lentoyhtiöissä on enemmän kuin se varsinainen raha, jonka saavat sitten tästä hallitukset sanovat, että eivät he sitä rahaa saa. Siellä on siis miljooneja hilluu ympäri e, lentokenttiä ja lentokoneita. Ja, ja ne olisi pitänyt kuitenkin maksaa takaisin matkustajille. Ja siis tämän tyyppiset jutut täytyy saada selvitettyä. Ja Roa Foster sanoi, että, että tässä, on, tässä on paljon hyviä asioita tässä lainsäädännössä. Ja nyt täytyy selvittää tämä ja katsoa, mitä voimme tehdä tämän eteen on Tietenkin aikaraja on yksi asia, joka liittyy tähän, tähän sitten sattuu tällainen myös tuhkapilvitilanne, niin meidän täytyy saada tämä soposointua sen kanssa, mitä rautatieliikenteessä ja muissa liikennemuodoissa tehdään. Mutta nyt täytyy saada viestinen lentoyhtiölle, että ne eivät enää käyttäisi tätä termiä operatiivisesta syystä tapahtunut viivästyminen, koska se ei merkitse mitään. Sitten Roma Griesbeck. Menikö sinä alle viisi minuuttia? Kiitoksia kovasti. Ja komissio, Roger. Thank you, Mr. Chairman. It was a pleasure. Kiitos puheenjohtaja. Oli miellyttävä kuunnella teitä. Ja voisin myös kertoa, että tuomioistuin kuunteli teitä ja tässä Valentine's-tapauksessa päätettiin, että teknisiä syitä ei pidetä poikkeuksellisina olosuhteina. Haluaisinkin ensin sanoa, että komissio panee tyytyväisenä merkille aloitteen ja Taylorin mietinnön ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön hänen kanssaan. Uskomme, että mietintö on valtavan hyvä laadultaan. Matkust- lentomatkustajien turvaaminen eh, on alkanut siitä, kun matkustajaoikeuksia on otettu käyttöön melkein kaikissa eri välineissä, muun muassa meriliikenteessä ja linja-autoliikenteessä. Haluaisin kuitenkin korostaa, että komissiosta on hienoa käydä täällä valiokunnassa tätä keskustelua juuri tänään, koska komissio hyväksyi ehdotuksen tänään matkustajarekistereistä melkein kaikissa liikennemuodoissa ja me haluamme erityisesti pyrkiä siihen, että ollaan johdonmukaisempia näiden sääntöjen täytäntöönpanossa. Samanaikaisesti olemme aloittaneet tänään julkisen kuulemisen matkustajan oikeuksien asetuksen uudistamisesta ja mahdollisesta tarkistamisesta ja näin ollen haluaisin myöskin käyttää tämän tilaisuuden ja kutsua kaikki sidosryhmät osallistumaan kuulemiseen. Me keskitymme siinä lainsäädännön soveltamisalaan, lentoja koskeviin häiriöihin, palvelujen tarjoamiseen, matkatavaroiden katoamiseen, miten voidaan parantaa palveluja, mutta samalla myöskin täytäntöönpanoa niin, että todella hyödytetään mat- hyödykustajille. Tämä on mukana komission työohjelmassa todennäköisesti marraskuussa 2012. Hyvät herrat Taylor Simpson ja muut parlamentin jäsenet, myös talous- ja sosiaali komitean lausunto sekä tämän valiokunnan mietintö tulevat juuri oikeaan aikaan lainsäädännön uudistamisen kannalta. Haluaisinkin esittää muutaman kommentin esi- tästä mietintöluonnoksesta. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että ongelmia on muun muassa täytäntöönpanon tehokkuudesta ja siinä, että tulkinta ei ole täysin selkeää. Myöskään tietoa ei ole riittävästi saatavilla, eivätkä matkustajat tiedä oikeuksistaan, eivätkä tiedä, mistä voisivat muutosta hakea. Olisi hyvä edistää jonkinlaista tiedotuskampanjaa ja komission jäsen Kuneva aloittikin eilen vierailunsa Varsovassa. Kyse on tiedotuskampanjasta. Varmaankin tiedätte näistä tiedotuslappusista, joita lentoasemilla on. Tarkoitus on pureutua tärkeimpiin ongelmiin ja lisätä matkustajien tietoisuutta, saada oikeudet paremmin täytäntöön pantua ja erityisesti on tarkoitus puuttua maahuolintapalvelujen ongelmiin. Myös konkurssitilanteista on sanottava, että tutkimus on saatu päätökseen tällä hetkellä nyt sidosryhmien kommentteja pisteytetään ja arvioidaan ja tätä työstetään jatkuvasti. Hintojen avoimuuskysymyksestä komissio on nyt tarkistamassa 2008 vuoden direktiiviä. Toimiiko direktiivi vielä markkinoiden tämänhetkisessä tilanteessa? Onko siellä kenties ongelmia? Ja ennen kuin päätän puheenvuoroni, niin haluaisin myös korostaa, että työstämme myös erästä toista asiakirjaa, tätä 1107-2006 asetusta, joka koskee liikuntarajoitteisia vammaisia, ja 2012 pyrimme tästä antamaan kertomuksen. ja pyrimme seuraavaan myös siinä kehitystä. Eli hyvä herra Taylor ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenet matkustajaoikeuksien osalta toivomme, että ensi vuonna saamme muutoksia aikaisesti. Kiitämme teitä yhteistyöstä tänä vuonna. Ehkäpä luitte lehdistötiedotteemme, joka tänään julkaistiin. Myös Turkin lentoasemille halutaan saada parannuksia aikaiseksi ja toivotan kaikille hyvää joulua ja toivotan myös hyvää matkaa ja turvallista matkaa kaikille omiin koteihinsa. Kiitos. No niin, kiitoksia. Taylor, haluatteko lisätä jotakin? Ei se ole pakollista, Keith, mutta tässä on ma- tämän optio. Viisi minuuttia sitten kai. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia TSKn edustajille ja kiitos myös Rova Jegelle kiitoksia näistä puheenvuoroista. Ja odotan, odotan innolla näitä tarkistuksia, joita te saatatte lähettää. Yllätys, yllätys. Niitä saattaa olla parisen kappaletta, joita on tulossa, mutta no yleisesti ottaen haluan päästä eteenpäin tässä tässä, tässä hengessä ja päättäväisy, päättäväisessä, jotta päätäisiin paras mahdollinen tulos matkustajille ja matkustajien oikeuksien kannalta. Sehän on tämän projektin otsikko. Tässä on kysymys matkustajien oikeuksista ja mitä meidän täytyy tehdä. Meidän täytyy antaa se palvelu, joita, ja sen täytyy tapahtua oikeudenmukaisella tavalla, jonka, jonka myös ihmiset ymmärtävät. Ei se ole monimutkaista. Odotan innolla teidän tarkistuksianne ja ja odotan innolla myös yhteistyön jatkumista teidän kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Taylor. Patalia, haluatteko te lisätä lyhyesti jotain? Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä siitä mahdollisuudesta tulla tänne ja kertoa teille meidän mielestä tärkeimmistä aspekteista tästä asiakirjasta. Haluan myös korostaa, mitkä aspektit ovat tärkeimpiä Yksi teemahan on avoimuus ja tariffien vertailikelpoisuus. Se on erittäin tärkeä kuluttajien kannalta, jotta kuluttajat voivat, matkustajat voivat todella valita heille sopivimman kohteen. Myös matkustajien valitukset ovat tärkeä teema. Ja olemme sitä mieltä, että nämä rikkimenemis, hajoamis, särkymistapaukset ovat erittäin tärkeitä Kiitos paljon teille ja paljon onnea teidän jatkotyöskentelyllenne. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muistuttaisin tarkistusten jättämisestä kahdestoista tammikuuta. Valiokunnassa äänestetään hein helmikuussa ja sitten täysistunnossa päätetään maaliskuun kakkostäysistunnossa. Maaliskuun 12. tammikuuta tarkistusten jättöaika. Kiitoksia kovasti. Tämä päättää iltapäivän esityslistan ja nyt aloitamme koordinaattorinen kokouksen. Kiitoksia kovasti.